Diamo inizio. Aloitetaanpa. Tervetuloa kaikille. Aloitamme valiokunnan kokouksen. Ensinnäkin, kuten huomaatte, teidän puheenjohtajana tälle. En ole mitään riskiä siitä, että minusta tulisi maani maatalousministeri. Olen saanut hyvin paljon sähköpostia kollegoilta. Kiitän kovasti, mutta olen täällä. No, sitten esityslistan hyväksyminen. Jos ei ole vastustusta, niin esityslista hyväksytään. Tulkkaus on käytössä kaikilla valiokuntamme kielillä. meidän täytyy hyväksyä pöytäkirjat seuraavista kokouksista. 4. maaliskuuta, 11. maaliskuuta, 18. maaliskuuta ja 25. maaliskuuta. Jos ennen kokouksen loppua ei tule huomautuksia, niin nämä pöytäkirjat hyväksytään. Ilmoitan teille, että tämänpäiväinen kokous lähetetään netin kautta. Hyvä. Hyvät kollegat, nyt menemme julkisen kuulemistilaisuuden aiheesta uusien jäsenvaltioiden kokemukset yhteistä maatalouspolitiikasta vuosilta 2009-2013. Meillä on ilo toivottaa tervetulleeksi eh, kuusi asiantuntijaa, jotka kertovat eh, kokemuksensa eh, eri jäsenvaltioista yhteisen maatalouspolitiikan soveltamisesta. YMPn soveltamiskokemukset ovat tärkeitä, jotta voidaan saada aikaan yksinkertaistamista. Tästähän olemme sopineet yhdessä komission ja neuvoston kanssa. Meillä on kolme osiota tässä kuulemisessa ja kaksi asiantuntijaa jokaisessa osiossa ja jokaisen osion jälkeen meillä on keskustelu, siis kolme osiota, kaksi asiantuntijaa per osio ja sitten asiantuntijapuheenvuoron jälkeen meillä on keskustelu ja sen jälkeen tulee seuraava osa, kaksi asiantuntijaa ja niin edespäin. Ensimmäinen osa koskee suoria tukia ja yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää SAPSia. Eli kuulemme ensimmäistä asiantuntijaa, herra Wojciech Pomaida, joka on maataloustukiohjelmien säätiön FAPan johtaja ja Puolan vastaavan maksajaviraston entinen johtaja. Hän tulee kertomaan meillä Puolan kokemuksista YMPn täytäntöönpanossa EU-jäsenyyden ensimmäisinä vuosina seuraava puhuja tässä ensimmäisessä osassa on eh, herra Bats Jorfi, joka on Unkarin maatalous maaseutukeskuksen puheenjohtaja. Hän puhuu unkarilaisten maataloustuotteen YMPn uudistuksiin kohdistuvista odotuksista tähän mennessä saatujen kokemusten pohjalta. Pyytäisin, että asiantuntijat puhuisivat maksimissaan 10 minuuttia. Ja sen jälkeen äh, aloitamme keskustelun. keskustelun ja sen jälkeen tulevat kuulemisen muut osat. Olkaa hyvä. Herra Pomaida. Albert Dess, want to take the floor first? Edustaja Dess, haluaisitteko puheenvuoron ensin? Ja, Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi puhuit Italian hallituksen muodostamista. Minä nyt vain halusin sanoa, että olisin ollut hiukan huolestunut, jos meidän valiokuntamme puheenjohtaja olisi lähtenyt Roomaan juuri tässä vaiheessa, kun meillä on erittäin tärkeitä neuvotteluja käynnissä. On tärkeää, että meillä on jatkuvuutta ja meidän valiokuntamme puheenjohtaja toivottavasti tämän kauden loppuun asti pysyy puheenjohtajanamme. Kiitoksia, Albert. Parola quindi al primo. Nyt annan puheenvuoron ensimmäiselle asiantuntijalle, herra Pomaida. Kymmenen minuuttia, olkaa hyvä. Dziękuję, panie przewodniczący. Kiitokset, puheenjohtaja. On oikein suuri kunnia saada olla täällä valiokuntainen kokouksessa tänään. On mainio mahdollisuus nyt jakaa kokemuksia ja tietoa maatalouspolitiikasta ja sen täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa. Erityisesti kun ajattelemme maksutoimistoja ja meidän tähän asti jo kerättyä kokemusta. Minä olen vuosina 2003 ja sieltä 2005 asti saanut olla mukana tällaisessa toimistossa ja siinä tehtiin työtä ennen Puolan liittymistä unioniin ja sen jälkeen myös täytäntöönpano kysymyksissä. Ja kuten varmaankin tiedätte, meidän kokemuksemme ovat suhteellisen samat kuin tuolloin unioniin liittyneillä muillakin mailla. Ja aivan aluksi oli erityistavoitteet ja se, mitä ne tarkoittivat uusille jäsenvaltioille, ja minä kiinnitän huomioon erityisesti Puolaan. Ensiksi meidän täytyi muokata toimielimiämme ja myös oikeusjärjestelmäämme jo tuolloin ennen liittymistä, mutta myös liittymisen jälkeen meidän tietenkin piti täytäntöön panna tätä yhteisöjen lainsäädäntöä ja muokata instituutioitamme, jotta ne voisivat paremmin tehdä työtä tämän uuden lainsäädännön puolella. Ja me näin ollen saimme laajennettua markkinoitamme uusille unionimarkkinoille myös. Ja se myös tarjosi meille motivaation ja syyn tehdä työtä ja luoda vahvempia unionikumppanuuksia. 2004 vuodesta aina 2012 Puolan maatalouspolitiikka on saanut 40 miljardia euroa kokonaisuudessaan ja siihen kuuluu siis sekä unionin tuki että kansallinen tuki. Meidän on tietysti muistettava tuolloin me tietysti maksoimme oman osuutemme kansallisesta budjetista unionibudjettiin. Ja tässä kuvassa näette ensimmäisen ja toisen pilarin tilanteen ja keskimääräisen tuen määrän yhdelle käytössä olevalle maatalousmaan osalle. Ja Puolaan huomaatte olevan tuolla 320 hujakoilla per hehtaari. Eli tämä on tuon keskimäärän 345 alla ja se on tuo koko 27 jäsenvaltion unionin keskimäärä. Miksi Puola sitten on ottanut tämän yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän käyttöön? Tämä siitä syystä, että se, sitä pidettiin ja sitä edelleenkin pidetään tuolla maailman kauppajärjestössä tuotannosta erotettuna tukena ja tuo vuosi 2000 osoittaa, että tällainen yksinkertaisempi järjestelmä todennäköisesti hyväksytään myös tässä EU-15 muodostelmassa, eli vanhojen jäsenvaltioiden muodostelmassa. Ja tämä järjestelmä sallii käyttämään näitä tukia kunnolla ensimmäisten vuosien aikana, jota tarjottiin puolalaisille maanviljelijöille ja tämä järjestelmä on myös paljon yksinkertaisempi, helpompi täyttää näitä lomakkeita ja esittää näitä pyyntöjä ja myös korjata ja muokata näitä hakemuksia, mikäli niin tarvittaisiin. Ja miksi tämän järjestyksen, järjestelmän yksinkertaistaminen oli niin merkittävää? Kuten havaitsette, niin tämä kokonaispinta-ala Puolassa on 312 000 neliökilometriä ja siinä on sitten esitetty myös tuo luku 34 miljoonasta ja sitten tuo kokonaismäärä ja sitten yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä yli 10 miljoonaa ja tuo viitearvoalue osoittaa 45 prosenttia kokonaismaan pinta-alasta ja rekisteröidentyjen maanviljelijöiden määrä 2 miljoonaa Eh, ja normaali koko 10,38 hehtaaria ja tämä on nousussa. Vuonna 2000 tuo nousu ei ehkä ollut niin huomattavaa, mutta sen jälkeen se on noussut ja nyt tuo keskimääräinen pinta-ala on 10,38 ja tässä on keskimäärä 1,4 miljoonaa näille suorille näille pintalatuen järjestelmille viitevuosina. Niin- ja voitte tietysti tutkailla näitä lukuja suhteessa omaan maahanne, mutta tietysti tätä täytyy myös suhteuttaa oman maan maanviljelijöiden kokonaislukumäärään. Lisäksi Puolassa meillä on erityisvaatimukset tätä yhtenäistä pinta-alatuen järjestelmää varten, eli hyvissä maatalous- ja ympäristöolosuhteissa on tuo tukikelpoinen maa 14,1 miljoonaa hehtaaria ja summa hehtaaria kohti on jaettu näin eri kirjekuorista ja otetaan näin ollen huomioon siis tuo alue ja myös tukikelpoiset tuotteet ja alueet tuet, jotka alueet määritellään hyvän maatalousmaan ja, ja ympäristöolosuhteiden pohjalta ja erityisesti tässä otetaan huomioon täydentävyys ja ympäristösäännöt. Puolalla on ollut tuo kymmenen vuoden kausi, siirtymäkausi päästä tuohon selkeään kattoon kattotasoon. Ja jos katsotte tätä seuraavaa kuvaa vuodesta 2004 aina vuoteen 2013, tässä me tietysti vähän puhumme vähän ennakoiden vuodelle 2013 tietysti, mutta voitte nyt nähdä, minkälaisia prosentteja on esittää vuosittain, millä prosentuaalisella tasolla ollaan menossa suhteessa unionin tukiin. Eli tässä on nyt vihreällä ja sinisellä eri määrät, joita unionista saadaan, ja sitten osa tulee kansallisesta budjetista. Tämähän on neuvoteltu ennen unionin liittymistä, ja tämä, tässä tilanne oli toinen vuoteen 2006 asti, kun osa tuista tuli aluekehityksestä suoriin tukiin. jo, nyt, jos te haluatte nyt tutkailla tätä, tämä on miljardeissa euroissa, niin tästä nyt näkee sitten tilanteen vuodesta 2004-2006 suurin piirtein 5 miljardia euroa ja seuraavina vuosina voitte havaita lukujen vaihtelun ja muutoksen. Ja tässä liikutaan suurin piirtein kolmessa, kolmessa puolessa miljardissa per vuosi. Ja jos nyt katsotaan viimeisintä, eli vuotta 2013 ja sen pylvästä siitä ei ole, se ei ole vielä lopullinen koska maksuja ei ole vielä kaikkia käsitelty. No miten tämä yhtenäinen pintalatuen järjestelmä meidän mielestämme on toiminut. Näin pääsen kohta puheenvuoroni loppuun. Puolan mielestä uskomme, että tämä yhtenäisen järjestelmä vastaa niihin tukivälineisiin, joita komissio on ehdottanut. Näin maksut linkitetään saavutettuihin vaatimuksiin tietyillä alueilla. Näin pystytään käyttämään varoja paljon paremmin, koska tämä selkeä kirjekuori jaetaan hehtaarikohtaisesti tukikelpoista hehtaaria kohtaan ja näin voidaan myös välttää käyttämättömien tukien tilannetta. Ja tämä on myös äh, vähentänyt sosiaalisia ja taloudellisia kustannuksia ja uskon, että järjestelmän muuttaminen on ollut hyvä erityisesti maanviljelijöille. Muuten ajaudutaan tietysti luottamuksen menettämiseen jos tilannetta ryhdytään muuttamaan. Tällainen muutos vain lisäisi, aiheuttaisi uusia täytäntöönpanokustannuksia ja, ja, ja myös hallinnolliset kustannukset nousisivat, jos pitäisi järjestelmää ryhtyä muuttamaan. Yhtenäinen pintalatuen järjestelmä ei tietysti tarkoita sitä, että me voi käyttää muita välineitä, joita voitaisiin käyttää tuon uuden suorien tukien järjestelmän kautta esimerkiksi nuorille tuille, maanviljelijöille, pienille tiloille ja sen sellaisille. Ja nyt toinen esimerkki tästä on, ovat Puolassa syntyneet kustannukset suorien tukien keskimääräinen vuosittainen summa ja yhden tuen, tukihakemuksen käsitteleminen olisi noin 100 euroa. Ja vuosittain yhteisen pintalatuen järjestelmää on 100 40 miljoonaa euroa yhteensä. Ja tämä tarkoittaisi tietysti maatilalle suoritettuja tutkimuksia ja myös tätä maan identifiointijärjestelmään käyttöönottoa ja jos sitä tutkaillaan vuosittain ja katsotaan sitä suhteessa siihen maahan, joka saa tätä tukea, niin 4,5 prosenttia suurin piirtein tuosta kokonaistuesta menisi hallinnolliseen toimintaan. Ja me toivomme, että tämä yhtenäisen pintalatojärjestelmä pysyisi voimassa ja meidän täytyy miettiä, miksi täytyisi luopua sellaisesta järjestelmästä, joka näyttää toimivan varsin hyvin ja tehokkaasti. Ja tämä järjestelmä myös on maanviljelijöiden mielestä selkeä ja ymmärrettävä. Mielestämme tämä SAPS-järjestelmä myös vastaa paremmin uudistuksen tavoitteisiin ja myös maailman kauppajärjestön vaatimuksiin. Eli ehkä täytyisi kysyä sitten toisin tätä, minkä takia me laajentaisi tällaista ähm, yhtenäisen pintalatojärjestelmän ajattelua myös muutenkin maatalouspolitiikan uudistamisessa, koska useinhan me puhumme yksinkertaistamisesta jatkuvasti, mutta jos me katsomme sitten sitä ihan käytännön läheisesti ja myös unionin rahoituksen näkökulmasta, niin en itse näe kovinkaan monia merkkejä siitä, että tämä millään tavalla yksinkertaistaisi tilannetta maanviljelijöiden kannalta. Pikemminkin kyse on monimutkaisemmasta järjestelmästä. Ja vielä sitten ihan lopuksi puheenjohtaja puheenjohtaja, jos sallitte, uskon, että jos päätettäisiin nyt äh, tutkailla tätä unionin keskimäärään, maksujen keskimäärään, niin tämä pitäisi olla meidän tavoitteemme. Täytyisi äh, päästä eroon tästä historiallisesta tuotantoviitearvoajattelusta. Ja tuo käytössä oleva maatalousmaan kriteeri on äh, kaikista paras. Bene. Ringrazia... Hyvä. Kiitämme herra Pomaidaa ja nyt annan heti puheenvuoron toiselle asiantuntijallemme. Tämäkin koskee suoria tukia yhtenäisen pintalan tuen järjestelmää. Äh, Rabalas Jorfi, joka on Unkarin maaseutukeskuksen puheenjohtaja. Hän kertoo meille Unkarin kokemuksista. Teillä on puheenvuoro 10 minuuttia. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, képviselő hölgyek, urak, tisztelt jelenlevők. Röviden bemutatkoznék Györfi Balázs vagyok. Kiitoksia minä olen Balas Giorfi ja olen pienen unkarilaisen kylän kaupunginjohtaja ja myöskin maanviljelijä. Nyt olen myös Unkarin maaseutukeskuksen puheenjohtaja ja tässä tehtävässä haluaisin puhua teille. Maaliskuun lopussa luotiin uusi järjestö maatalouden alalla ja äh, tämä maaseutukeskus ja äh, kaikki sektorilla toimivat, äh, heidän tuli liittyä tähän keskukseen, joten meille, meihin liittyi hyvin paljon jäseniä. Ja tämä ähm, pakollinen liittyminen koskee sekä maanviljelijöitä että muita maaseutualalla toimijoita. Me haluaisimme äh, rohkaista paljon näkyvämpään toimintaan kansallisesti. Mutta vielä tärkeämpää on se, että YMP olisi todellisesti maanviljelijöiden palveluksessa eikä olisi heille esteenä. Tietenkin YMPn rakenne on hyvin monimutkainen, täytyy pitää yllä kilpailukykyä ja kestävyyttä. Kokonaisuudessaan olemme samaa mieltä YMPn uudistuksesta, mutta meillä on konkreettisia suosituksia ja kritiikkiä, jonka haluaisimme täällä ilmaista. Me suositamme, että toimittaisiin äh, niin, että kaikilla olisi samat ennakkoedellytykset, mitä tulee maataloustukiin. On tärkeää myös huomioida alat, joissa on erityispiirteitä. On esimerkiksi aloja, joissa mm, pääkysymykset eivät ole mitään lyhyen tähtäimen kysymyksiä. Ajattelen tässä nyt esimerkiksi kotieläinten kasvatusta maanviljelyssä ja äh, kotieläinkasvatuksessa on äh, omat erityispiirteensä ja on tärkeää, että tästä voivat äh, hyötyä ne, jotka toimivat näillä aloilla. Meidän täytyy myös huomioida esimerkiksi siipikarjan kasvatus ja sian lihan tuotanto. Sitten meidän täytyisi huomioida myös nuoret ensimmäisen pilarin puitteissa toivoisimme, että tuettaisiin kaikkia nuoria maanviljelijöitä, ei vain niitä, jotka ensimmäisen kerran ryhtyvät tähän toimintaan. Tämä voisi auttaa siinä, että maanviljelijät sukupolvet nuorentuisivat. Usein nuoret maanviljelijät alkavat pienemmiltä tiloilta. On hyvin tärkeää huomioida nämä kriteerit, jotta varmistetaan sukupolven vaihdos. Me olemme aivan samaa mieltä siis näistä eh, tähän asti määritellyistä kriteereistä. Kuitenkin haluaisimme me haluaisi, että maanviljelijät tekisivät viljelypäätöksiään pelkästään taloudellisista näkökulmista. On hyvin tärkeää myös ylläpitää korkeatasoista maataloustuotteiden laatua, ja tämä on usein vaikeasti yhdistettävissä muihin vaatimuksiin tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa, joten pyytäisimme Euroopan parlamentilta, että hyvin selkeästi määriteltäisiin, miten nämä tuet kehittyvät. Me tilanne ei ole kovinkaan selkeä vielä. Me emme tiedä, missä muodossa siirrytään yhdestä järjestelmästä toiseen. Ja näyttää itsestään selvältä, tai pitäisi olla itsestään selvää, että me uudet jäsenvaltiot saisimme samat mahdollisuudet kuin vanhat jäsenvaltiot. Jotta saataisiin aikaan yksinkertaistamista, olisi tärkeää yrittää siis edistää yksinkertaistamista. Kuitenkin monissa tapauksissa eh, meidän jäsenemme eivät esimerkiksi jätä eh, tukihakemuksia, koska menettelyt ovat liian monimutkaisia. On tietenkin selvää, että eh, täytyy mm, olla tiukana määrärahan käytön suhteen, mutta on myös tärkeää, että nämä määrärahat, joita tarjotaan, että niitä maanviljelijät voivat myös käyttää. Ei pitäisi siis ennalta epäillä alalla toimijoita, maanviljelijöitä, nuoria maanviljelijöitä, tuenhakijoita. Eivät he välttämättä yritä jollain lailla äh, tässä sumuttaa, vaan ei pidä lähteä tästä äh, näkökohdasta. Me olemme siis sitä mieltä, että on useita ongelmia, äh, jotka pitäisi käsitellä täällä Euroopan tasolla, vaikka noin periaatteessa olemmekin ähm, uudistuksen kanssa samaa mieltä. Siksi nämä asiat nostin esiin tässä kokouksen. Toivoisimme, että pääsisimme mahdollisimman monista asioista samaa yhteisymmärryksen, että voisimme viedä asiaa eteenpäin maanviljelijöiden edun mukaisesti. Kiitoksia, kiitoksia myös, että noudatitte puheaikaa. Ja nyt voimme keskustella. Varapuheenjohtaja Sikierski on pyytänyt puheenvuoroa. Onko muuta puheenvuoropyytäjiä? Voimme kirjata niitä tänne listaan. Olkaa hyvä. No, tak się złożyło. Niin, kiitoksia. Käytän nyt tässä ensimmäisenä puheenvuoron. Minkäs teet? Olen ensimmäinen puhuja. Ehkäpä yleinen kommentti ihan tässä alkuun. Mehän puhumme tässä nimenomaan uusien jäsenvaltioiden kokemuksista, ja nämä kokemukset ovat mielestäni hyvin kiintoisia ja ansaitsevat tulla analysoiduiksi syvällisestikin. Uskon, että ne ovat omiaan rikastamaan ympin uudistusta. Me olemme kuulleet nyt kaksi esitystä toistaiseksi ja minun mielestäni ne olivat molemmat erittäin kiintoisia. Ja uskoisin, että voimme sanoa, voidaan todeta, että aina kunkin keskustelijan näkökulma värittyy tavallaan omien kotimaisten kokemusten pohjalta, olipa kyseessä sitten maallikko tai tiedemies. Ja siksi minusta olisikin ehkä hyvä asia kutsua paikalle myös ulkoisia asiantuntijoita, jotka osaisivat tarkastella tätä ympin uudistusta ikään kuin puolueettomin silmin. On ehkä tavallaan vahinko, että emme ole kuulleet tällaisia analyysejä vielä. Olemme kuulleet ja nähneet sellaisia analyysejä, joita toteutettiin, tehtiin ennen liittymistä. Mutta voit, voihan olla, että nämä ovat jo hiukan vanhentuneita, nämä analyysit. Kun puhumme ympäristöstä, niin me usein olemme vähän, tai kun puhutaan laajenemisesta, niin me olemme usein aika äm, tympääntyneitä. Todetaan, että kyllä, laajeneminen tapahtui, se oli silloin, kun rahaa vielä oli maataloutta varten. No, sen jälkeen äh, rahat alkoivat huveta, tai ainakaan rahaa ei ollut niin paljon kuin äh, liittymistä edeltyvissä analyyseissa annettiin ymmärtää. No, markkinat ovat, markkinavoimat ovat nyt näyttäneet voimansa eri tullitariffit ovat muuttuneet, vaihtokurssit ovat muuttuneet. Ja silloin kun Puola liittyi Euroopan unioniin, niin me olimme aivan, aivan uusi toimija vapaiden markkinoiden areenalla. Tämä oli meille suuri muutos. Toki me yritimme sopeutua. Yhteiskunnassa oli kaikenlaisia erilaisia pelkoja, jotka liittyvät tähän uuteen tilanteeseen. Ja kyllähän maatalous, viljelijäväestökin pelkäsi ja joutui sopeutumaan uudistuksiin. Ja nämä samat, tämä sama tilanne pätee vielä jossain määrin nytkin. Meidän täytyy myös ymmärtää se, että uusien jäsenvaltioiden talouksien piti muuttua kovasti. Aiemmin meillä oli keskus, keskeltä johdettu järjestelmä, ja meidän piti siirtyä kohti vapaata, vapaita markkinoita. Silloin kun meillä oli tällainen keskusjohtoinen järjestelmä, keske, keskeltä kontrolloitu järjestelmä, niin myös se, se päti myös maa, maatalouteen, maanviljelyyn. Tuolloin meillä ei ollut yksityisesti omist, yksityisessä omistuksessa o, olevia tiloja. Meillä oli kolhosia tai ko, osuuskuntia, ja sitten oli suuria, mielettömän suuria, valtavia yhteisessä omistuksessa olevia tiloja, joten tilanne on muuttunut todella paljon. Ihmiset muistavat vielä elävästi nämä vanhat järjestelmät, joissa viljelijän oli pakko osallistua osuuskuntaan. Kyllä meillä on vielä nämä kokemukset mielessämme. Uskon, että muillakin jäsenvaltioilla – on näitä kokemuksia. Muistan, että meillä esimerkiksi oli elintarvikekuponkeja. Kuponkeja tarvittiin, jos halusi ostaa ruokaa. Ei ruokaa noin vain ollut saatavilla. Ja siksi me olimme äärimmäisen motivoituneita muuttamaan tätä järjestelmää. Me halusimme määrätietoisesti muuttaa tätä järjestelmää. Ja meidän määrätietoisuutemme oli valtavaa, mutta kaikki eivät sitä välttämättä ole ymmärtäneet. Eivätkä sellaiset maat itse asiassa voi ymmärtää sitä, siis sellaiset maat, jotka nyt tällä hetkellä hakevat EUn jäseniksi, eivät voi ymmärtää, miten mieletön vimma meillä oli liittyä unioniin. <clears throat> Alkuperäinen tavoitteemme oli ö, torjua köyhyyttä. Halusimme uudistua, koska ei ollut mitään muuta tietä ulos tästä kurjuudesta. Tämä on tavallaan se puite, jossa me toimimme silloin ja nyt. Silloin kun yhtenäinen pinta-alatuki otettiin käyttöön, niin minä olin vastuussa näistä keskusteluista maatalousministeriössämme, ja me otimme, halusimme ottaa mieluiten käyttöön hehtaarituen. Me tiesimme, minkälaisia vaikutuksia sillä olisi, minkälaisia seuraamuksia sillä olisi. Tiesimme, mitä VTOssa oli tekeillä. Tämän asianhan myös Pomaina mainitsi äsken. Me emme voineet lähteä ähm, tuotantoon sidotun tuen tielle. Ehkäpä suuret tilat kärsivät tästä päätöksestä, mutta mutta nämä osuuskuntatilat tai niin kutsutut sosiaaliset tilat saivat tästä tietyn avun. Joten kaiken kaikkiaan voi, voi sanoa, että tämä, tämä malli, tämä toimi. No, minä lopetan kohta. Mutta mitä enemmän me puhumme ympin uudistuksesta, niin sitä enemmän minua askarruttaa, tulisiko meidän pitäytyä ainoastaan yhtenäisessä pintalatuessa tai tilatuessa. Mielestäni yhtenäisen pintalatuen tulisi olla yksi osa suurempaa järjestelmää. Sen tulisi olla yksi tapa auttaa viljelijöitä. Mutta viljely ja maanviljely ylipäänsä Euroopan unionissa on hyvin monimuotoista. Ja siitä on viime aikoina tullut vieläkin monimuotoisempaa nyt, kun laajeneminen on tapahtunut. Ja meidän täytyy ottaa huomioon se tosiasia, että maanviljely on todellakin monimuotoista. ja Jäsenvaltiot eroavat toisistaan. Ja toistaiseksi yhteinen maatalouspolitiikka on toiminut aika hyvin. Albert Desse, poi Kiitoksia Albert Desse, sitten McGuinness. Albert. Danke, Paolo. Kiitoksia Paolo. Ja sydämelliset kiitokset asiantuntijoillemme heidän kertomuksistaan uusista jäsenvaltioista. Minä aina mielelläni matkustan näihin uusiin jäsenvaltioon, oli kyse sitten Puolasta, Unkarista äh, tai Liettuasta, ja olen aina äh, hyvin äh, ihmeessäni siitä, mitä maanviljelijät siellä tekevät. On pieniä tiloja ja suuria tiloja, mutta on hyvin vaikuttavaa nähdä, mitä siellä perheet tekevät, jotka uudelleen rakentavat näitä maatiloja. Kummatkin asiantuntijat sanoivat, että he haluaisivat yksinkertaistamista. Se varmaan pysyy unelmana. Komission ehdotukset eivät tule järjestelmää yksinkertaistamaan ja valitettavasti parlamentti ja neuvosto eivät onnistu, tule onnistumaan siinä, että tämä toive voitaisiin täyttää. Olen hyvin pahoillani tästä ei ole pelkästään meistä riippuvaista se, tuleeko tästä yksinkertaisempaa, vaan myös jäsenvaltioista. Eilen yhdessä poikani kanssa täytin lomakkeet liittyen tähän tämän vuoden tukivuoteen. Ja Saksassa meillä ensimmäistä kertaa ole historiallisia tukia enää. Oli kyse viljelymaasta tai laidunmaasta, niin meillä on aina samat maksut ja se kyllä yksinkertaisti tätä hakuprosessia. Hakumuksen tekeminen oli paljon helpompaa, sinne laitetaan hehtaarilukuja, viljeltävät tuotteet ja silloin hakemus on aika pian täytetty. Se mikä minusta on harmillista ja sanon tämä aina uudelleen, että emme onnistu siinä, että saisimme yhtenäistämistä nopeammin aikaan Euroopassa. Jos näkee nämä suuret erot siinä, mitä per hehtaari maksetaan, niin tämä on hyvin epäoikeudenmukaisuutta mukaista, mitä u- suurimpaan osaan uusia jäsenvaltioita tulee. Ja minä olin viime viikolla Ukrainassa ja näin, e, että siitä voi olla hyötyä Puolalle ja uudelle jäsenvaltiolle valtioille, että ne ovat ähm, EUn jäseniä. Jos puhuu Ukrainassa maanviljelijöiden kanssa, sielläkin on suurtiloja, jossa on tuhansia hehtaareja, mutta myös hyvin paljon perhetiloja. Erässä meijerissä minulle sanottiin, että hyvin, monet pientilat tuottavat päivässä 20 litraa maitoa, siis tällaista pienviljelystäkin siellä harrastetaan. Ja sitten minulle sanottiin, että nämä tilat eivät saa laisinkaan valtiollisia tukia, kuten me Euroopan unionissa. Eli maanviljelijällä, erityisesti pienviljelijällä, on äh, tuskin riittävästi pääomaa ostaakseen siemenviljaa, eli siellä ongelmat ovat paljon suurempia kuin EUn jäsenvaltioissa, tämäkin on täällä kerran sanottava. Kollega Kierski puhui juuri suunnitelmataloudesta. Meidän täytyy varoa joskus, kun viikonloppuisin menen kotiini ja äh, Euroopan päätöksiä minulle esitellään, niin minulla on välillä se huoli, että olemme menossa kohti suunnitelmataloutta. Viikonloppuna tämä ei mitenkään liity maanviljelykseen ja minun on vielä tarkoitettava, johtuuko tämä ihan eurooppalaista määräyksistä. Minä olin parturissa ja parturi sanoi, että nyt hänelle määrätään kuinka pitkä föönin hiusten kuivaimen johdon pitää olla. Ja jos tämä on asia, josta Euroopan unionissa päätetään, niin sitten meidän täytyy kyllä täällä joskus keskustella sitä, mitä me säätelemme, mitä me emme säätele. Minun mielestäni meidän täytyy maatalouspolitiikassa varoa sitä, että me kaada liikaa määräyksiä maanviljelijöiden niskaan. Ja olen samaa mieltä asiantuntijoiden kanssa siinä, että pitäisi mennä kohti yksinkertaistamista. Ines. Kiitoksia Albert ja sitten Mäkines. Um, Kiitoksia. Minäkin olen iloinen siitä, että olette täällä, ettekä Italiassa olen yhtä siis Dessin kanssa. Pari viestiä kiinnostivat minua liittyivät siihen, että halutaan ylläpitää tämänhetkinen yhtenäisen pinta-alan tuki, koska muutokseen liittyvät kustannukset olisivat melkoiset. Tämä on syytä ottaa huomioon neuvotteluissa. Mutta haluaisin kuulla hiukan enemmän siitä, mikä on maatalouspolitiikan tukien vaikutukset näihin kahteen jäsenvaltioon? Mikä on ollut vaikutus tuotantoon? Onko tuotanto noussut vai kasvanut? Onko viljelykasvien tuotanto kasvanut vai laskenut? Mitä on tapahtunut maaseudun rakenteeseen, maanviljelyn rakenteeseen? Tämä olisi kiintoisaa kuulla vastauksia, koska se auttaisi meitä määrittämään tätä politiikkaa paremmin, kun tietäisimme, minkälaisia vaikutuksia sillä on näihin asioihin. Eli jos jonkinlaista tietoa näistä vaikutuksista olisi, niin se olisi kovasti tervetullutta. Ja sitten vielä pari sanaa näiltä asiantuntijoilta. Jos teidän täytyisi siirtyä pois yhtenäisestä pinta-alatuesta, niin miten paljon Äh, hallintokustannuksia tuli että puhuitte. Ja te lausuitte jo täällä prosenttiluvun, mutta miten, miten paljon kaiken kaikkiaan maksaisi tämä uuteen järjestelmään siirtyminen? Bene, grazie Maria. io... Kiitoksia. Ja nyt antaisin sitten asiantuntijoille vielä puheenvuoron kummallekin, mitä voivat lyhyesti vastata kysymyksiin ja sitten menemme seuraavan osaan. Olkaa hyvä, kumpa piteistä haluaa puheenvuoron. Pani przewodniczący Wojciech Pomajda. E, Puheenjohtaja, minulla on ilo vastata näihin kysymyksiin. Kysymykset olivat hiukan yksityiskohtaisia, joten ehkä en pysty vastaamaan niihin täysin juuri nyt, mutta professori Czerzewski, joka puhuu toisessa osassa varmasti mainitsee nämä kysymykset. Minä puhuin hallinnollista taakasta ja hallinnollista kustannuksista, jotka Puola maksaa nyt liittyen tähän yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmään, joten toista nyt vielä, jos tämä ei käynyt selväksi, että keskiverto hallintokustannus per hakemus on 100 euroa. Jos on 1,4 miljoonaa tällaista pyyntöä Puolassa vuosittain. Voi helposti laskea, millaiset valtaisat kustannukset tästä syntyvät. Suurin osa tästä johtuu tarkastusten kustannuksista ja, ja IT-järjestelmistä ja niiden huollosta. Emme valitettavasti nyt voi sanoa teille, mitä muutoksia kustannuksiin syntyisi, jos meillä olisi uusi järjestelmä, koska uuden järjestelmän kohdalla olisi aloitettava taas alusta ja se pitäisi jotenkin linkittää, jotta voidaan varmistaa täydentävät ympäristöehdot ja äh, tilatuet ja monet muut kysymykset. Se vaatisi hyvin paljon analyysejä ja laskelmia. Tietenkin jos Puolalta tätä pyydettäisiin, niin silloin me se tekisimme, meidän täytyy odottaa tätä päätöstä. Ja valmistelutoimet ja analyysit aiheuttaisivat varmasti suuria kustannuksia. Valitettavasti keskustelu Puolassa äh, on menossa siihen suuntaan, että lähivuosina pidetään kiinni tästä äh, yhtenäistä pinta-alatuen järjestelmästä. Tältä ainakin Puolassa näyttää. Joffi. Hyvä, kiitoksia. Kiitokset puheenjohtaja. Minä myös tahtoisin vastata muutamiin esitettyihin kysymyksiin. Ensiksi haluaisin täsmentää sellaista, mikä ei välttämättä käynyt ihan tarkoin selväksi esityksestäni. Eli emme me halua ikuisesti noudattaa tätä yhtenäistä pinta-alatuen järjestelmää. Ei se ole meidän tavoitteemme, eli se mitä Unkari haluaa ei tarkoita sitä, että yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä on pidettävä voimassa hinnalla minä hyvänsä iät ajat, vaan kyse on siitä, miten kannattaa vaihtaa järjestelmää ja minkälaisia ehtoja sitten noudatettaisiin tulevaisuudessa. Olemme sitä mieltä, että tärkein kustannus ei välttämättä liity tuohon itse siirtymään, vaan ongelma on pikemminkin se, että rakenne ei ole ihan selkeä nytkään. Meillä on valmisteilla olevaa lainsäädäntöä ja me haluamme valmistella tämän lainsäädännön hyvin ensin turvassa tältä, tältä siirtymäajan aikana. Ja sitten jos ajattelemme pieniä perhetiloja, niin näitä pieniä tiloja täytyy tukea varsin paljon, se on ihan selvää. Olemme siis sitä mieltä, että nämä pienet perhetilat, eh, tuitta eivät pärjää, eivätkä selviä, eivätkä myöskään pysty eh, tuottamaan hyväksyttävää määrää. Eli otamme huomioon nämä sosiologiset kysymykset. Ja jos me haluamme, että maaseudulla väki pysyy asumassa, niin täytyy auttaa näitä alueita ja näitä pieniä tiloja erityisesti tuin, tukien avulla. Ja näin Unkarin hallitus onkin sitä mieltä, että meidän on tilannetta käytävä muuttamaan nykyisellään. 50 prosenttia viljelystä maasta on suuryritysten vallassa ja sitten toinen puoli pientilallisten omistuksessa ja tätä rakennetta on muutettava. Me odotamme ja toivomme, että uusi, uudet lait auttavat tässä muutoksessa ja toivomme, että saamme nämä lainsä, tämän lainsäädännön hyväksyttyä mitä nopeimmin, koska tarvitsemme uusia lakeja. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Kiitämme ensimmäisiä puhujia ja siirrymme nopeasti seuraavaan osioon. Se koskee maaseudun kehitystä. Puhujamme ovat ensinnäkin Elita Venga, joka on maatalousinstituutin johtaja Latviassa. Hän kertoo siitä, kuinka maa on hyötynyt, maaseutu on hyötynyt uudistuksista. Ja seuraava puhuja on sitten Emilia Mohan, ja hän puhuu siitä, miten alueiden sisäisiä ja välisiä alueita ovat ympin uudistukset ja politiikat uudist- auttaneet. Kymmenen minuuttia per puhuja. Labdien, cienījamie klātesošie! Es pateicos jums par iespēju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 tutkimuksen viime vuosien tilanteesta ja haluaisin kertoa teille nyt tutkimustemme löydöksistä. 130 äh, maatilaa äh, oli tilanne maatilojen osalta, siis pienillä alueilla, ja tarkoituksemme oli parantaa maaseudun asukkaiden elinoloja. Ensinnäkin halusimme parantaa maatalouden ja metsänhoitosektorin kilpailukykyä. Halusimme niin ikään parantaa maaseudun ympäristöä, halusimme parantaa elinoloja maaseudulla ja neljäs tavoite oli LEADER-ohjelman toteuttaminen tämä meidän maamme on maa, jossa leader-lähestymistapaa on sovellettu enemmänkin. Meillä on useita, jotka ovat olleet mukana leader-ohjelmassa ja se on erittäin tärkeä elementti siitä, mitä me teemme. Jos katsomme maaseudun kehitystä, niin nämä määrärahat ovat erittäin tärkeitä. No mihin olemme nyt sitten päässeet? Vuosi 2010 viimeisimmät tilastotiedot osoittavat, että mm, maatilojen määrä on 36 prosentilla vähentynyt ja myöskin maaseudun asukkaiden määrä on vähentynyt 7 prosentilla. Kuten tiedämme, tämä kehityssuunta on sama ollut muissa maissa. Me toivoneet, että maaseutualueella asuisi enemmän ihmisiä, mutta näin ei ole. Jos nyt sitten katsomme, miten tämä maaseudun kehittämisohjelma jakaa määrärahansa, niin se on erittäin tärkeä meille nämä kilpailukyvyn liittyvät määrärahat. Ensimmäisessä pilassa se on melkein 48 prosenttia ja toisessa melkein 41 prosenttia, koska yhtenäisiä tukia jatkettiin äm, epäsuotuiselle alueelle ja annettiin vähemmän määrärahoja, mitä tulee äh, elämänlaatuun ja monipuolistamiseen. Se on ehkä huonompi asia, koska nämä toimenpiteet edistävät työllisyyttä. Tässä näette, miten nämä määrärahat jakautuvat äh, tilakohtaisesti. Sinisellä näette tilat prosentteina, melkein 90 prosenttia maatiloista Latviassa ovat pieniä, eivätkä voi, maanvillet voi elää tuosta tuotannosta, mutta näiden tilojen saama tukikin on hyvin vähäistä. Lähes 5 prosenttia kokonaismäärärahoista. Sen sijaan suurtilat ovat saaneet erittäin suuren osuuden määrärahoista. Suurtilat ovat onnistuneet eh, lisäämään kilpailukykyään voimakkaasti. Me kilpailemme nyt maailmanlaajuisilla markkinoilla, eh, esimerkiksi viljan alalla, mutta pientilat ovat meille vieläkin ongelma, ne ovat vieläkin vaikeassa tilanteessa. Jos nyt katsomme koko Eurooppaa, niin näemme, että pohjoisessa ja idässä nämä vihreät maat Nämä ovat niitä maita, joissa melkein 50 prosenttia maatalousmaasta käytetään viljanviljelyyn. Nämä ovat niitä maita, jotka seuraavina vuosina tulevat tuottamaan elintarvikkeita koko maailmalle. Nyt näemme tässä vertailun Latvian ja Alankomaiden välillä. Oikealla näette, että Latvia voi kehittyä erittäin hyvin, mitä tulee hiilidioksidipäästöihin per hehtaari maatalousmaata. Alankomaissa tilanne on paljon huonompi, Latviassa tilanne on erittäin hyvä tai paljon parempi. Jos tarkastelemme samaa verrattuna miljoonan euron tuotantoa. Tämän näette tuossa vasemmalla. Niin siinä valitettavasti Latvia on paljon huonommassa jamassa. Eli sama asiaa voidaan tarkastella eri näkökulmasta. Latvia on hyvin vihreä, ympäristöystävällinen maa, ja jos meillä on samat kiintiöt kuin muilla mailla, niin sitten me menetämme kilpailukykyä niin poispäin, koska meillä ei ole mahdollisuutta kehittyä. Sitten mitä tulee, mitä maaseudun kehittämisohjelma sitten on tuonut maataloudelle? Te näette, että tämä kilpailukyky akseli on tuonut hyvin paljon maataloudelle. 75 prosenttia kaikista määrärahoista 376 miljoonaa. Se on laitettu maaseudun kehittämiseen. investoinnit maaperän muokkaamiseen, metsätalouteen ja metsien äm, taloudellisen kehittämiseen. Se on vain yksi prosentti ja muut toimenpiteet ovat on 7 prosenttia kokonaisuudesta. Miten Latvia sitten kehittyy? Voimme olla iloisia siitä, että työllisyysaste on samalla tasolla kuin parhaat 15 EU-jäsenvaltiota, mutta tilanne näyttää vähän erilaiselta, kun katsotaan tuotantoa. Me tarvitsemme 9,3 työntekijää tuottaaksemme saman verran Eli kilpailukykyä ja tuottavuutta olisi nostettava. Tässä näette pienen kuvan siitä, miten olemme hyvin voittaneet kriisin, koska maataloustuotteiden hinta on noussut hyvin voimakkaasti ja myös tulot ovat nousseet. Työllisyysaste on laskenut, mutta tuottavuus on noussut ja tuotannon määrä ei ole laskenut. On tehty pitkän tähtäimen investointeja ja tase on myönteinen. Pitkän aikavälin investoinnit ne laskivat vuoteen 2010 asti, mutta sen jälkeen ovat jälleen nousussa. Ja nyt näitä, että tulot ovat jälleen entisellä tasolla. Tuki maatalouden on erittäin tärkeää. Se on 30-40 prosenttia tuloista. Ja se on hyvin tärkeää maatiloille, mutta keskiverto tulot niillä, jotka työskentelevät maatiloilla – on noin 6 000 euroa per työntekijä. Se on yksi alhaisimmista luvuista EU:ssa. Siksi on erittäin tärkeää, että Latviassa kilpailukykyä parannetaan tulevaisuudessakin. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen jäsenvaltio, joka on liittynyt EU:hun, on eri tilanteessa. Tämän haluaisin sanoa. Ympäristökysymykset, jotka esimerkiksi Saksassa tai Alankomaissa saattavat olla erittäin tärkeitä, jossa harjoitetaan äh, tehomaataloutta, niin se ei ole niin tärkeää Latviassa. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti tästä esityksestä. Seuraavaksi annan puheenvuoron Emilia Mohanille. Niin hän edustaa siis Romanian maatalousministeriötä. Olkaa hyvä. Uh, președinte. Hyvää päivää teille kaikille. Minä pyrin lyhyesti ja tässä kymmenessä minuutissa esittelemään teille Romanian pienten maanviljelijöiden eh, tilaa ja sitä, miten ne ovat saaneet tukea komissiolta. Ja aloitaisin esitykseni vertailemalla tilannetta vuonna 1989 ja 2012. Ja tänä aikana tässä kuvassa merkittävää on se, että aikaisemmin Romanian maataloushehtaarit jaettiin tähän kaupalliseen tehomaatalouteen 28 prosenttia oli kaupallista tehomaataloutta ja siellä meillä oli 411 tilaa, joiden koko ylitti 5000 hehtaaria ja sitten oli myös ekstensiivistä maataloutta 58 prosenttia. Ja kun puolestaan siirryimme maatalouden vapaut, kaupan vapauttamiseen, niin näistä 14,7 miljoonasta maataloushehtaarista päästiin 9,7 miljoonaan hehtaariin, joista 12 000 maatilaa noudattavat tätä tehokkuutta kaupallista tehomaataloutta, ja tämä vastaa 5 miljoonaa hehtaaria ja 900 e, tilaa, joka, joka hallitsee 3 miljoonaa hehtaaria e, omavaraista maataloustuotantoa. Ja tilan keskikoko on 1,7 miljoonaa hehtaaria. Ja tässä tähän järjestelmän ulkopuolelle jää kaksi miljoonaa hehtaaria, jota ei viljellä. Ja tästä kuvasta voitte nyt havaita, että miten nämä pienten maatilojen hehtaarien käyttö suhtautuu suuriin maatiloihin, jotka ovat hyvin, hyvin suuria. Ja meitä kiinnostaa tässä ensimmäinen osa tässä kuvassa. Juuri nämä pienet omaan käyttöön ja puoliksi omaan käyttöön tarkoitetut tilat, joilla on yksi, yhdestä kymmeneen hehtaaria maata, niin ne edustavat 32,3 prosenttia yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmään tarkoitetuista tuista. Ja jos me nyt sitten katsomme näitä tiloja yhdestä viiteen hehtaariin. Siellä nämä suurimmat ongelmat piilevät. Ja tilastojen mukaisesti on, havaittavissa, että tässä järjestelmässä on hyviä puolia ja myös huonoja puolia. Ja kaksi ala-aluetta ainoastaan Ilfovs ja Tulchan alueet, jotka näkyvät tässä punaisella ja vaaleapunaisella, joissa on hyvin paljon, paljon pieniä tiloja. Ja e, tämä sel- selviää siinä, että esimerkiksi tuo Ilfo sijaitsee tuolla Bukarestin ympäristössä ja Tulsassa on vähiten asukkaita ylipäätään ja siellä ei siksi ole suuria, suurta maataloustuotantoa tuotantoa niin kuin muissa, muilla muilla alueilla. Ja tästä kuvasta voidaan nyt havaita, että koska on liikaa tällaisia puoliksi omavaraisia tiloja tietyillä sektorilla, niin se tarkoittaa sitä, että ne eivät tuota riittävästi eivätkä myöskään ole kilpailukykyisiä. Ja jos me ajattelemme tätä tilannetta tarkemmin, itse asiassa ne vievät maan käyttöä, tehokasta maan käyttöä paljon paremmin toimivilta maa maatiloilta. Ja nyt Romanian valtio tarjoaa Tosin jos ajattelemme, että Romanian valtiossa nämä tilat kuitenkin tarjoavat paremmin maataloustuotteita myytäväksi laadukkaampia tuotteita ja myös ympäristövaikutus on parempi ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset myös tärkeitä. Ja tässä puhutaan myös unionin kulttuurisesta omaisuudesta, samoin kuin muista elementeistä, kuten maaseutumaiseman säilyttämisestä ja maaseutumatkailusta. Ja näin voidaan siis pitää maaseutu elinvoimaisempana, säilyttää siellä tätä maaseutua tai jopa elvyttää sitä. Ja kun nyt olemme siirtyneet kommunismista eteenpäin, niin tilanne on tietysti muuttunut, koska kun elimme kommunismin vallassa, niin silloin pakko työllistettiin ihmisiä maatalous, maatalouteen ja tilaa tilojen tulevaisuus oli aika tavalla huono. Tämä maatilajärjestelmä, perinteinen maatilajärjestelmä tuhottiin ja nyt sitä pystytään sitten korjaamaan, mutta tämä on edelleenkin selvästi ongelma. Nämä pienet tilat kuitenkin ovat hyvin tärkeitä ja erityisesti myös ähm, äh, väestön kasvun ja väestön liikkeiden kannalta, koska näin voidaan estää kylien autioitumista ja työvoiman muuttoa muualle. Jos katsomme näitä muita tilastoja, niin voimme havaita, että maaseudulla tärkein tulo tulee maanviljelyksestä 37,6 prosenttia yhteensä. Ja suurin osa tästä tulee näiden tuotteiden myynnistä ja siitä ja sitten taas ulkopuolelta tulevat rahalähteet edustavat vain 9,1 prosenttia maataloustilojen tuloista. Ja tässä, tätä mä voidaan tulkita nyt sillä tavalla, että Nämä tilat, joita Romaniassa on niin paljon, tietysti käyttävät, tai niiden tulot ovat hyvin alhaiset, kuten jo minua ennen puhunut esittelijä sanoi. Ja niiden markkinasuuntautuminen on aika rajallinen ja myös tuotteiden monimuotoisuus on aika rajallinen. Toisaalta myös, jos ajattelemme, niin työttömyys maaseutualueilla Romaniassa suhteessa kaupunkialueilla on vähäisempi ja se on eräänlainen turvaverkko. Ja näin voimme säilyttää, jos tuemme maataloutta, säilyttää työpaikkoja, ehkä myös luoda uusia työpaikkoja. Tosin ongelma on siinä, että 60 25 prosenttia romanialaisista maanviljelijöistä ovat yli 55-vuotiaita ja näin vanheneminen on yksi ongelma ja meidän täytyy tukea nuoria viljelijöitä ja pyrkiä saamaan heidät pysymään maanviljelyksessä. Ja me olemme ottaneet tämän huomioon myös kilpailukyvyn kannalta, mutta kilpailukyvyn ei tietenkään nyt tarvitse liittyä siihen, että maatiloja, niiden kokoa suoraan kasvatettaisiin, vaan pikemminkin täytyy ajatella, miten, minkälaisia tuotteita näiltä tiloilta mm, tuotetaan, niistä voidaan saada lisäarvoa. Erityisesti korostan tätä perinteisten elintarvikkeiden tuottamista osaamista tässä yhteydessä. Ja, jo, ja me voimme nyt uudistaa tätä järjestelmää kannustamalla niitä tiloja kasvamaan, joilla on selvää kaupallista potentiaalia. Ja niitä, joita ei voida muuttaa, kaupallisesti kannattavaiksi täytyy kannustaa lähtemään sektorilta. Tietysti täytyy tukea myös perinteisten tuotteiden tuottamista ja pyrkiä luomaan sellaisia politiikkoja, joiden kautta voidaan myös tarjota tulevaisuuden vaihtoehtoja näille maanviljelijöille. Meidän täytyy tarjota tukea, joka ei kuitenkaan estä maaseudun luonnollista kehitystä. Ja nyt jos me katsomme tätä kuvaa, niin 900 000 maatilaa, niistä kolme, suurin piirtein puolet 350 tuota, ovat tuossa 2-8 keskipinta-alan eli 4,5 hehtaarin piirissä. Ja sitten taas tästä voidaan havaita, että suurin osa kuitenkin on yhdestä viiteen hehtaarin, mutta niillä, on, niillä pidetään myös karjaa, joka voi tarjota mahdollisuuden näiden tilojen elinkelpoisuuteen. No minkälaisia keinoja me olemme sitten käyttäneet ja minkälaisia keinoja aiomme käyttää rohkaistaksemme pieniä viljelijöitä. Ensiksikin tietysti tuossa ensimmäisessä pylvässä tuo suora tuki hehtaariin ja siihen liittyy sitten tuo kasvituki ja eläin, erilaiset eläinpalkkiot. Ja sitten tietysti meillä on myös tämä kakkososa, Eh, siinä kaksi eri osasta. Tietysti me tarjoamme tukea nuorille maanviljelijöille uudistusta maataloustiloille. Me haluamme luoda tuottajajärjestöjä, haluamme kouluttaa eh, maanviljelijöitä. Ja sitten tässä toisessa eh, osassa me haluamme tukea, käyttää hyväksemme myös tätä epäsuotuista vuoristoalueiden tukea ja muiden epäsuotuisten alueiden tukea, samoin kuin maatalouden ympäristötoimia. Ja jos ajattelemme nyt tätä politiikkaa unioniin liittymisen jälkeen, on johtanut siihen, että eh, maataloustuotteet jo, maataloustilat, jotka ovat olleet yhdestä viiteen hehtaarin aikaisemmin, ovat pikkuhiljaa nousseet ja pikkuhiljaa tilojen eh, koko on kasvamassa kolmeen, neljään, viiteen hehtaariin. Ja jos ajattelemme taas maatalouden kehitysvälineitä, niin voimme havaita, että tämä 141, eli puolittain omavaraiset tilat ovat kehittyneet huomattavalla tavalla ja se osoittaa, että nämä viljelijät pikkuhiljaa ovat pystyneet suuntautumaan markkinoille ja myös kehittymään ja monimuotoistamaan, monimuotoistamaan tuotantoaan. Tietysti tässä olisi vaikka kuinka paljon sanottavaa, mutta minä tässä nyt vaan näette näitä kuvia sieltä alueelta, josta minä olen tullut ja, ja voitte havaita, että, ja ne varmasti osoittavat, että, että nämä pienet yritykset ansaitsevat meidän tukemme ja taistelumme niiden puolesta. Bardzo dziękujemy. Rzeczywiście przekaz. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia tästä esityksestä ja kuvista, koska joskushan kuva puhuu enemmän kuin tuhat sanaa. Kiitoksia näistä kuvista. Haluaisiko joku tässä vaiheessa käyttää puheenvuoron, osallistua keskusteluun? Grattella, olkaa hyvä. Kiitos szépen gazdálkodóktól hallottam, hogy... Kiitoksia kovasti. Minä olen kyllä <clears throat> tavannut romanialaisia viljelijöitä ja ovat minulle kertoneet, että hallitus aikoo ottaa käyttöön uuden veron, aivan erityisen, erityisen veron, jota viljelijöiden tulisi maksaa. Kyse on siis maataloustulon verosta. Kyse on verosta, jonka Romanian hallitus aikoo ottaa käyttöön tulevaisuudessa. Kyse olisi siis suorien tukien verottamisesta. Se, joka ei maksa tätä veroa, nämä viljelijät saisivat vähemmän tukia jatkossa. Eli maksamattomat verot vähennettäisiin tuen kokonaismäärästä. Mielestäni tämä ei voi olla oikein, se ei voi toimia. Me olemme täällä tehneet kovasti sen eteen, että voisimme parantaa Romanian suorien tukien määrää ja ylipäänsä Balkanin alueen maissa, koska monet viljelijät ovat näissä maissa hyvin hankalassa tilanteessa. Kyse on siis hyvin tärkeistä tuista, hyvin tärkeistä summista. Ja jos romanialaiset viljelijät haluavat enemmän rahaa, niin silloin se tarkoittaa sitä, että tämän uudistuksen perusteella eivät enää tule, tule saamaan riittävästi rahaa. Me emme voi hyväksyä sitä, että että Romanian hallitus tällä tavalla verottaa maanviljelystuloa ja pistää eh, rahat omiin taskuihinsa. Se ei ole oikein kerta kaikkiaan, sitä ei voida hyväksyä. Se ei vetele, joten mielestäni Romanian hallituksen pitäisi peruuttaa tällainen eh, tukivero. Ja sanoisin vielä kerran, että tämä on lainvastaista. Bardzo, <clears throat> bardzo dziękuję. Kiitoksia kovasti. Haluaisiko joku muu käyttää puheenvuoron tässä vaiheessa? Muita puhujia? Olkaa hyvä. Ja, niin, puheenjohtaja. Minulla on kolme pientä kysymystä. Haluaisin vielä tukea pienviljelijöitä, tällaisia omavaraisviljelijöitä. Se voi olla erittäin tärkeää se on tärkeää myös, että ihmiset jäisivät maaseudulle, mutta nyt pieni kysymys. Te sanoitte, että tuette myös tällaisia nuorten viljelyyn ohjelmia. Sehän on myöskin meidän päätöstemme ja uudistusten hengen mukaista. Niin kysymykseni kuuluu, että millaista tilakokoa susitatte sitten pien, nuorille viljelijöille, jos haluat perustaa tilan? Mikä olisi sopiva tilakoko? Ja toinen kysymys olisi ehkä sopinut enemmänkin tähän ensimmäiseen osaan. Monissa uusissa jäsenvaltioissa on tällaisia maanviljelysaloja, jotka ei ole rekisteröity, jotka eivät kuulu tähän yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmään. Sehän on kyllä räjähdysaltista. Jos nyt kuulen, että Romaniassa on kaksi miljoonaa hehtaria kesannolla peltoa tai mm, tällaista maatalousmaata. Mitä ratkaisuja teillä on? Odotatteko ratkaisuja Euroopalta vai ajatteletteko, että näistä tehtäisiin jotain luonnonsuojelualueita? Ja sitten viimeinen kysymys vielä maaseudun kehittämistä. Usein käydään sitä kiistaa, että pitäisikö toisessa pilarissa olla jäsenvaltioiden yhteisrahoitusta vai ei. Mitä mieltä te olette toisen pilarin yhteisrahoittamisesta? Kiitoksia. Bardzo dziękuję panu posłowi. Kiitoksia kovasti. Ja Wojciechowski, te saatte nyt puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun vain lyhyesti. Ensimmäinen puhuja kertoi meille ehdotuksesta ottaa käyttöön erityinen maa, maanviljelys- tai maataloustuotantovero Puolassa on samankaltaisia aikeita ja viljelijäväestö protestoista vastaan. Se olisi erittäin ikävä asia. Se vaikuttaisi kielteisesti viljelijäväestöön, paitsi Romaniassa myös Puolassakin. Ja nyt palaisin siihen, mitä rouva Mohan sanoi. Te sanoitte, että kaksi miljoonaa hehtaaria Romaniassa on kesannolla tai viljelemättömänä. Miten tämä teidän mielestämme suhtautuu suoriin tukiin, koska minulla on sellainen vaikutelma, että kesantomaa tai viljelemätön maa on kohtuuttoman laaja, kun sitä verrataan suoriin tukiin. Mitä alhaisemmat ovat suorat tuet, sen enemmän on kesän olevaa maata. Mikä, miltä tämä suhde teistä näyttää? Ja miten se liittyy teidän mielestänne ylipäänsä siihen äh, epätasapainoon, joka suorien tukien osalta vallitsee? Liittyykö tämä teidän mielestänne jotenkin asiaan? Ja sitten puheenjohtaja sanoi, että Dessa puheenvuoron. Ja, dank, ja. Niin, paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä nyt pyysin puheenvuoroa sen takia, että e, ilmeisesti ajatellaan tässä e, maksuja verottaa. Meidän täytyy nyt nopeasti tarkastaa, onko tämä ylipäätänsä EU-lainsäädännön mukaista. Ja tämä on kyllä ihan uskomatonta, jos meillä on nyt sitten Itä-Euroopassa sellaisia hallituksia, jotka hyötyvät näistä e, maksuista. Minä Saksassa aina puolsin maanviljelyn keskuudessa siitä, että tietyn prosenttiosuuden osuus meidän on annettava tuistamme, jotta hyvinvointi jakautuisi tasaisemmin Euroopassa. Ja jos nyt maanviljelijät kuulevat, että Romanian hallitus on viemässä veronmuodossa näitä tukia pois, niin silloin kukaan ei enää voisi kannattaa tätä äh, uudelleenjakoa. Nyt kysymys äh, Romanian edustajalle. Onko tämä nykyinen hallitus, joka tätä suunnittelee, vai oliko se jo edellinen hallitus? Koska meidän täytyy nyt kyllä kovaäänisesti vastustaa tätä. Tämä ei edistä äh, tasa-arvoista jakoa Euroopassa, jos hallitus haluaa sitten tällä tavoin hyödyntää näitä rahoja. Jos ei ole muita kysymyksiä, niin ehkäpä minä voisin kantaa korteni kekoon. Minkälaisia trendejä näette, kun ajatellaan viljelykelpoisen maan tilannetta? Tehän tiedätte, että monissa maissa meillä on vielä tämä prosessi edessämme, eli tämän viljelykelpoisen maan statuksen muuttaminen on edessä. Może w takiej samej kolejności, jak żeśmy referowali wcześniej. Czy... Ehkä te voitte käyttää puheenvuoron siinä järjestyksessä kuin puhuittekin. Rouva, olkaa hyvä. Tekisi pani pierwsza, bardzo no, proszę. Attiecībā uz to daļu, kas ir mums, nu, tā ir problēma, ja mūsu valdība arī to izdomās aplikt ar nodokļiem. Tämä on kyllä ongelma. Jos meidänkin hallituksemme ehdottaisi tällaista veroa, niin kukaan ei olisi tyytyväinen. Se on aivan selvää. Nämähän ovat tuloja maanviljelijöille ja jokaisen tuloon voidaan määrätä vero. Se on tietenkin hallituksen päätös. Sitten mitä tulee tähän tilakokoon, keskikokoiset maatilat ovat niitä, jotka saisivat pääsevät vähintään 16 000 euroa, eli Tärkeää ei ole maatilan koko hehtaareissa, vaan tärkeää on se, mitä tuolla maalla voidaan tehdä. Tietotaito on tärkeää, on tärkeää missä maatila sijaitsee ja mitä, minkälaista maanviljelystä siinä voidaan harjoittaa. On enemmänkin kyse siitä, mitä pitäisi kehittää milläkin alueella. Me tutkijat emme halua määrätä, mitä mm, jonkun yksittäisen maanviljelijän täytyisi viljellä. Kyse on enemmänkin keskustelusta, maanviljelijöiden kokemuksista ja heidän päätöksistään. Kun puhumme pienistä ja keskisuurista tiloista, niin pientilat kattavat suurimman osan maatiloista maassamme 80-90 prosenttia. Tietenkään emme pysty kaikkia näitä tiloja huomioimaan. Äh, maanviljelijöiden vanheneminen on meilläkin ongelma ja suurin osa näistä tiloista on todellakin sellaisia, että maan viljelijät siellä ovat jo aika vanhoja. Meidän täytyy tehdä jotain, jotta saisimme enemmän nuoria viljelijöitä, mutta meidän täytyy ymmärtää, että maatalous viljanviljely ja karjan kasvatus ovat aloja, joissa on tehtävä joka päivä äh, kovaa työtä. Mikään teknologia ei tule korvaamaan äh, viljelijää. Emme voi sanoa huomenna, hyvää lehmää, tänään minä en aio lypsää sinua meidän täytyy ensin selvittää, onko meillä ihmisiä, jotka voisivat olla tämä uusi maanviljelijäsukupolvi. Ehkä voitaisiin ottaa käyttöön tällainen vuorotyö niin, että karjatilallisten ei tarvisi seitsemän päivää äh, viikossa 24 tuntia päivässä tehdä tätä työtä. Tämä on tärkeää, mutta tärkeää on myös se, miten äh, päätämme, mitä aiomme kehittää, mitä aiomme edistää. Tietenkin pien tuottajien on pohdittava erityis, erikoistuotteita ja osuuskuntia, erikoistuotteet, luomuviljely ovat sellaisia aloja, joissa pienviljelijöiden tulisi ryhtyä aktiiviseksi. Kiitoksia kovasti. Seuraava puhuja, olkaa hyvä. It's okay, so... Makes things for... Voin puhua englantia. Helpottuu. Mitä tulee veroihin? Asiantuntijana, asiantuntijana voin sanoa, että enpä ole kovinkaan tyytyväinen tähän politiikkaan. Se luo jo paljon ongelmia viljelijöille. Se otettiin käyttöön ikään kuin kokeena, se oli Romanian hallituksen koe, halusivat katsoa, miten voitaisiin saada enemmän rahaa talousarvioon. Mutta suurin ongelmahan ei välttämättä liity suuriin tiloihin, jotka eivät välttämättä kärsi tästä verojen maksamisesta, vaan ongelma liittyy pikemminkin pieniin ja keskikokoisiin kokoisiin tiloihin, jotka ovat jo valittaneet, ovat ilmaisseet olevansa tyytymättömiä siitä, että heidän taskuistaan tällä tavalla viedään rahaa, ovat myös todenneet, että ei ole reilua, että heiltä leikataan vielä enemmänkin heidän tuloistaan. Mehän tiedämme, että Romania on yksi niistä maista, jo, jossa suorien tukien taso on erittäin alhainen. Se on alhainen, vaikka me tällä hetkellä olemme siirtymävaiheessa ja meillä on vielä mahdollisuuksia täydentää näitä tukia kansallisesta budjetista. Mitä sitten tulee nuoriin viljelijöihin? No, emme me aio tuputtaa mitään hehtaaritasoa, hehtaarimäärää. Pikemminkin Haluaisimme sellaista politiikkaa, jonka myötä voisimme saada mahdollisimman paljon nuoria viljelijöitä maanviljelyn pariin. Erityisesti ensimmäisestä pilarista haluaisimme tällaisia toimia toteuttaa. Haluaisimme sellaisen yksinkertaisen järjestelmän, joka toisi pieniä, pientilallisia ja nuoria viljelijöitä tähän järjestelmään mukaan. Täällä puhuttiin myös ongelmasta, joka liittyy tähän kahteen miljoonaan hehtaarin. Tämä on tyypillinen Romanialle tämä ongelma. Ja sitten täällä viitattiin nimenomaan tähän käyttämättömään maahan. Tämä on aika tyypillinen ongelma. Ensinnäkin nämä kaksi miljoonaa hehtaaria eivät kuulu ajaksiin. Eli ei niille makseta. Mutta on mahdollista, että että tätä maata voitaisiin käyttää, erityisesti vuonna 2014, jolloin vapautumme markkinat, maamarkkinat. Silloin on mahdollista, että tämäkin maa otetaan mukaan järjestelmään. Ja aivan kuten yksi puhujista sanoi, niin mitä enemmän maata saadaan järjestelmään, sen alhaisemmat ovat tuet. Eli tukisummaa ei jaeta 9,5 vaan 9,5 plus kahdella miljoonalla, joten se on omiaan aiheuttamaan ongelmia. Tietysti tällä kaikella on väliä, koska tämä maa on neitsellistä maata niin sanotusti. Se ei ole tuotantomaata. Tietysti se voitaisiin ottaa mukaan viherryttämisessä. Se voisi olla yksi ratkaisu. Mutta ei vihertyminenkään niin yksinkertaista ole. Täytyy täyttää tietyt ehdot. Kuulin myös kysymyksen, joka liittyy yhteisrahoittamiseen, eli jäsenvaltioiden ja komission yhteisrahoittamiseen. Tähän liittyen suurin ongelma tietääkseni ainakin jäsenvaltioiden kannalta on se, ainakin Romaniassa on se, että alueelliset budjetit ovat hyvin pienet ja suurin osa hankkeista, jos kohta ne saavat eurooppalaista rahaa ja rahoitusta, niin kaikki muu rahaa on hankala saada. Sitä on vaikeaa saada kansallisesta budjetista, koska tilanne on se, mikä se on paikallisella tasolla. Mitä tulee näihin trendeihin, te kysyitte minkälaisia uusia trendejä maatalouden hallinnointiin ja tuotantoon liittyen on. No, minä ainakin lähtisin siitä, että se menestystarina, jonka me voimme teille esittää, on seuraavanlainen. Se liittyy luomuviljelyyn. Tällä hetkellä se lisääntyy. Yhä, useampi, yhä useammat tilat ovat siirtyneet perinteisestä maanviljelystä luomuviljelyyn. Ja tämä on sellainen trendi, josta meidän on syytä olla ylpeitä. Tämä ei ole helppoa, hyvin pienimuotoista vielä, mutta kehittyy koko ajan. Meistä on pikkuhiljaa tulossa vientimaa, jopa Saksaan viemme muun muassa bio messuilla. Olin tässä vähän aikaa sitten, se on yksi tärkeimmistä luomumessuista. Romania oli siellä mukana, osallistui näille messuille ja me onnistuimme allekirjoittamaan monia <clears throat> sopimuksia. Tämä on minusta hyvä trendi. Kiitos. Bardzo dziękuję. Jeszcze pan poseł Jar, dodatkowe pytania. Jar, näen, että teillä on vielä kysymys. Olkaa hyvä. Ja, niin, puheenjohtaja. Minulla oli vielä äh, kysymys, tai itse asiassa pöytäkirjaan äh, vielä huomautus, nimittäin se, mikä äh, kollega Glatferdel ja Dess sanoivat, ei unohtuisi, koska tilanne on vähän epäselvä. On kyllä suuri ero siinä, onko tuloveroa. Se on tietenkin jäsenvaltioiden tehtävä, mutta minun mielestäni Euroopan lainsäädännön mukaista ei ole se, että suoria tukia verotetaan suorasti. Niinpä pyytäisin, että sihteeristö nyt kysyisi jäsenvaltiota, mitä siellä oikein tapahtuu. Meillä on maatalousuudistuksessakin riittävästi mahdollisuuksia suorien tukien järjestämiseen, mutta suorien tukien suora verotus ei minunkaan mielestäni ole eurooppalaisen lain mukaista. Se ei mitenkään liity tulon verotukseen. Se on eri asia. Ennen kuin tämä keskustelu pitkittyy, niin minä ehdottaisin, että me vaan kysymme nyt jäsenvaltiota tätä tai ehkä komission jäsenten kautta selvittäisimme tilannetta, ja koordinaattorit voisivat pohtia sitä, miten tämä asia saataisiin selville. nie wiem, czy to było pytanie, czy raczej forma... E, en ole ihan varma, oliko tämä kysymys vai näkemys, kommentti. En tiedä, haluaako joku puhujistamme kommentoida, vastata. Jos haluatte, niin lisäisin itsekin vielä yhden kysymyksen omasta puolestani. Te puhuitte perinteisestä elintarvikkeiden tuotannosta. Aiotteko te nyt siirtyä pois tästä trendistä? Minkälaista, mistä, minkälaisesta muutoksesta nyt oikeastaan on kyse? Te puhuitte eh, siirtymästä perinteisestä ruoantuotannosta luomutuotantoon. Uh, no, actually the traditional niin itse asiassa tämä perinteinen tuotanto on edelleen olemassa ja se toimiikin hyvin. Meillä on paljon perinteisiä maatiloja, jotka tuottavat öljyä perinteisesti, mutta ne eivät ole luomutiloja. Eli tämä luomutuotanto on myös kehittymässä. Eli eivät ne kilpaile keskenään. Ne tuottavat markkinoille. Perinteinen on toinen asia ja sitten luomutuotanto on vielä parempi. Dziękuję, zamykamy tą część. Dziwne, że Martin... Kiitoksia kovasti. Martin, vaikutat aika hiljaiselta. Aika harvoin olet näinkin hiljainen tämänkaltaisissa keskusteluissa. No, mennään nyt kuitenkin kolmanteen keskustelumme osioon, joka liittyy sosio- yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen muutokseen. tämä voisi olla myös, myös, myös tavallaan tilaisuus vetää lankoja yhteen kahdesta ensimmäisestä osiosta. Sisevski on ensimmäinen puhuja. Hän tulee Potsnanin yliopistosta ja hän kertoo meille siitä, miten ymppiä voidaan sopeuttaa jäsenvaltioiden odotuksiin ja maatalouden tarpeisiin. Hän puhuu Puolan ja muiden uusien jäsenvaltioiden kokemuksen pohjalta. Minä olen pelkkänä korvana, koska en tiedä, onko tällainen sopeutuminen mahdollista. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Hyvät kuulijat, on suuri ilo olla täällä puhumassa ja haluankin ihan heti ensi alkuun kiittää kutsusta. Oikeastaan tämä on jo toinen kerta, kun saan puhua, koska tehän Olette jo kerran kutsuneet minut tähän valiokuntaan puhumaan. Tämä on erittäin tärkeä kokemus myös minulle, koska aikaa on vähän. Niin aion jättää tyypilliset puolalaiset ulottuvuudet ehkäpä tuonemmaksi, koska monet puhujat ovat jo niistä puhuneet. Nyt keskittyisin johonkin aivan muuhun omassa esityksessäni. Minä edustan siis Potsnanin yliopistoa, erityisesti taloustieteiden laitosta. Olen keskittynyt makrotalouteen ja elintarviketalouteen. Minun laitoksessani talous linkitetään elintarvikkeiden tuotantoon, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää elintarvikkeiden tuotannon ja elintarviketalouden merkitystä. Yritän omassa esityksessäni tarkastella yhteistä maatalouspolitiikkaa järjestelmänä. Puola, kun nyt otetaan huomioon ne kokemukset, joita meillä on ollut vuodesta 2004, niin <clears throat> Puola ehkä voi esittää sellaisia kokemuksia, jotka ovat yleisluontoisempiakin. En nyt ole ihan varma, onko Sisevski samaa mieltä kanssani. Hän, hän sanoi, että yleensä ei haluta yleistä, vaan pikemminkin puhua yksityisestä, mutta minä yritän nyt vähän puhua yleisemmällä tasolla. En tiedä, tiedättekö te, että kun me puhumme asetuksista ja muista välineistä, ja kun te toisaalta puhutte asetuksista ja välineistä, niin te osallistutte tietynlaiseen ajatteluun, koska Yhteinen maatalouspolitiikka aina vuoteen 2013 saakka on, siihen on aina liittynyt jonkinlaista emotionaalisuutta, tunteellisuutta. Monesti keskustelut ovat olleet hyvin ö, kiistanalaisia ja ovat johtaneet sellaisiin ratkaisuihin, joita kaikki eivät ole voineet hyväksyä. Mutta uskon, että me kuitenkin voimme näistä keskusteluista löytää yhteisiä nimittäjiäkin. Ensimmäinen ulottuvuus tässä keskustelussa on ikään kuin vastakkainasettelu vapaan liberaalin vaihtoehdon ja valtiovetoisen lähestymistavan välillä. On selvää, että me haluamme kaikki kohti tasapainoisempaa, tasapuolisempaa maataloutta. Ne ratkaisut, joita tähän saakka olette esittäneet, jos me nyt katsomme tätä liberaalimpaa vaihtoehtoa, niin eh, se keskittyy siihen, että kilpailua halutaan lisätä, halutaan saada eh, parempi pääsy maailmanmarkkinoille ja lopuksi halutaan siirtää resursseja maataloudesta muille yhteiskunnan osa-aloille. Halutaan vähentää ruoan ylituotantoa, halutaan torjua sitä, että raha ei, raha ei riitä. No sitten meillä on tämä valtio, valtion perustuva ratkaisu. Ja siihen liittyvät argumentit tai perusteet voitaisiin vetää yhteen seuraavalla tavalla. Halutaan ensinnäkin estää talouden ylijäämän valumista ikään kuin maatalouteen – koska tällainen siirto ei välttämättä ole mahdollista. Jos sitten otetaan huomioon synergiavaikutukset, niin voidaan todeta, että tietynlaisia uusia monopolistisia rakenteita tuli luoduksi maataloussektorilla. Joissain keskusteluissa on myös mainittu se, että tietyt ulkoiset tekijät lisääntyivät. Eli kustannuksia ei internalisoida tai sisäistetä, kuten ekonomistit sanovat. Tämä saattaa johtaa myös siihen, että yhteiskunta ja ympäristö joutuvat lisäpaineen alle. Ja tämä saattaa johtaa myös siihen, että maatalous tuottaa sellaisia hyödykkeitä, joita on vaikea arvioida. Tämä olisi minun yhteenvetoni teidän keskustelustanne. Ja tämä, nämä ristiriitaiset käsitykset luovat jännitettä maatalouspolitiikkaa. Ja sitä paitsi tällainen uusi maatalouspolitiikan käsite edellyttää sitä, että perinteinen teollinen maanviljelys mm, pitäisi, siitä pitäisi päästä eroon ja päästä kohti sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti tasapainoisempaa maanviljelystä. Tähän kaikkeen ovat vaikuttaneet seuraavanlaiset tekijät. Ensinnäkin se, että halutaan taata tietynlainen taloudellinen, yhteiskunnallinen ja ympäristöllinen tasapaino. Toiseksi halutaan äh, saada aikaan tietynlaisia muutoksia, äh, muutoksia, jotka liittyvät talouden ylijäämän siirtämiseen Yli 24 prosenttia talouden ylijäämästä tutkimusten mukaan valuu takaisin alkuperäisen tuottajan pakeille, palautuu sille toimijalle, joka oli vastuussa ruoan tuottamisesta, sen myymisestä ja niin edespäin, ja lopulta kuluttaja maksaa viulut. Tämän ylijäämän pitäisi palata alkuperäiselle tuottajalle. Ei tämä ole mikään erioikeus. Ei, tämä ole mitään, ei tässä ole mitään kummallista. Jos haluaa toteuttaa tasapainoista talouspolitiikkaa, niin ylijäämän täytyy palautua alkuperäiselle viljelijälle. Miksi sitten Ymppiä tässä yhteydessä tarvitaan? Miksi yhteistä maatalouspolitiikkaa tarvitaan? No, globalisoituvassa maailmassa viljelijät herke, yleensä keskittyvät vain tuottoon, eivät ota huomioon niinkään ympäristöä. Ja jälleen kerran tämän taloudellisen ylijäämän vuotaminen ilman yhteiskunnallisesti tasapainoista ymppiä olisi yhteiskunnan odotusten vastaista. Tämän lisäksi teollisen maan maatalouden malli johtaa sellaiseen tilanteeseen, että ne alueet, joiden olot ovat heikommat, joutuvat kaiken kaikkiaan alakynteen ja kuluttaja hinnat nousevat, mutta samanaikaisesti elintarviketurvallisuus heikkenee. Eli tällainen perinteinen maatalousmalli, teollinen maanviljely, on kyllä tiensä päässä. Ja mikrotaloudellisen järkiperäisyyden kriteerit eivät ole tulleet vielä riittävästi huomioon otetuiksi yhteiskunnalliset ja ympäristöasiat ovat kuitenkin erittäin tärkeitä. Ja silti tässä teollisessa mallissa, perinteisessä mallissa, ne, niitä ylen katsotaan räikeästi. Meidän tulisi kuitenkin taata tietynlaista institutionaalista tukea, jotta ää, tämä tilanne paran, paranisi. Erityisesti ää, näinä aikoina, kun luonnonvarat ovat hupenemassa. Sen vuoksi meidän tulisi ajatella koko ymppiä juuri tältä kantilta. Jos te haluatte kuulla enemmän yhteisen maatalouspolitiikan merkityksestä, niin teidän täytyy ottaa seuraavat seikat huomioon. On tiettyjä alueita, joilla YMP todellakin pönkittää tehokkuutta paremmin kuin mikään muu taloudellinen mekanismi. Viittaan sellaisiin alueisiin, joilla korostetaan niin kutsutun toisen pilarin roolia. Siellä, missä keskitytään niin kutsuttuihin ulkoisiin tekijöihin ja niin kutsuttuun julkiseen, yhteiseen hyvään julkisiin hyödykkeisiin. Erityisesti näinä aikoina, kun elintarvikkeiden tarve kasvaa, niin meidän tulisi myös taistella laadun puolesta ja kuluttajien etujen puolesta. Ongelma on kuitenkin siinä, miten löydetään tasapaino. Toisaalta meillä on taloudellinen hallinto, toisaalta on sellaisia asioita, jotka liittyvät pikemminkin yhteiskunnalliseen ja ympäristölliseen hallintaan. Nämä kaikki kolme ulottuvuutta tulisi yhdistää, ottaa huomioon. Tässä on kyse systeemisestä ongelmasta. Ympin tulisi hyödyttää koko EUta, mutta samanaikaisesti meidän tulisi ymmärtää se, että sosiaaliset tarpeet vaihtelevat jäsenmaittain, taloudelliset tilanteet vaihtelevat jäsenmaittain. Meillä on tiettyä epätasapainoa. Jotta me voisimme päästä eroon epätasapainoisuudesta, niin meidän täytyisi ö, muuttaa koko sitä yhtälöä, jonka puitteissa me operoimme. Yhteiskunnalliset, ympäristölliset ja taloudelliset ulottuvuudet eivät ole samankaltaiset jokaisessa jäsenvaltiossa, mutta ympin tulisi taata yleiset periaatteet, mutta samalla ottaa huomioon myös erilaisten ratkaisujen kirjo. Siksi meidän täytyy löytää kompromissi. Ja tällaisen kompromissin hakeminen on läsnä. Se on ollut läsnä jo edellisessä, edellisellä kaudella vuodesta 2007 vuoteen 2013. Jos nyt vielä kysytään, että mikä on keskeisen ja itäisen Euroopan ja muun Euroopan välinen ero, no, no se on ainakin selvää, että maataloustuotanto on erilaista. Suorien tukien tehokkuus saattaisi hyvinkin olla parempi keskisessä ja itäisessä Euroopassa kuin muissa maissa. Se on ainakin yksi ero. Vähemmän ympäristöpaineita ehkä tällä hetkellä, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on tiettyjä varaumia silloin, kun puhutaan perinteisestä teollisesta viljelystä, mutta toisaalta mm, myös kaikki muutokset, joita on tulossa, saattavat olla meidän kohdallamme dramaattisempia. Kun nyt kaikki tämä otetaan huomioon, niin uskon, että me voimme monipuolistaa niitä toimia, joita me edistämme maaseuduilla. Kun ajatellaan 15 vanhaa jäsenvaltiota, niin Niihin verrattuna Puolassa viljelijäväestön ikä on ehkä alhaisempi, mutta toisaalta meiltä puuttuu infrastruktuuria. Teknologian, teknologinen takapajuisuus on meidän yksi, ö, ähm, yksi heikkoutemme, ja siksi investointitarpeetkin ovat erilaiset. Jos nyt sitten katsotaan pidemmällä tähtäyksellä koko järjestelmää, niin kyllähän tämä ihan selvää pässinlihaa on. Kiitos. Bardzo dziękuję. Myślę, że może być... Kiitokset. Niin. Tässä varmasti heräsi monia kiinnostavia kysymyksiä esityksessänne. Ja seuraavaksi Latvialla, Latviasta edustajamme Cimermanis, esittelijämme Cimermanis kertoo meille myös toisesta pilarista ja olkaa hyvä. Paldies par iespēju šeit, Kiitoksia tästä mahdollisuudesta puhua täällä latviaksi ja pitää esitelmä siitä, miten YMP on vaikutus, vaikuttanut Latvian sosioekonomiseen kehitykseen. Haluaisin kiittää kaikkia jäseniä, jotka ovat tukeneet Latviaa ja tehneet ehdotuksia, miten meidän tulisi kehittää maaseutuamme vuoteen 2020 mennessä. Ja puheenvuorossani tulen käsittelemään myös sitä, mitä oikeastaan tässä pohdimme, maataloutta vai koko maaseudun kehitystä. Tämä on kysymys, joka on esitettävä koko Euroopassa. Se liittyy hyvin läheisesti uudistuksiimme. Miten halu, millaisena halusimme nähdä maaseutumme Latviassa ja muuallakin? Miten kehitys on edennyt viimeisen kymmenen vuoden aikana Latviassa? Tämä on tällaista sosioekonomista tyhjentymistä, tällaisena minä sen kuvaisin. Maaseudulta väestö pakenee kaupunkeihin ja tämä on nopeutunut hyvin paljon sen jälkeen, kun kolhosjärjestelmä Neuvostoliiton aikainen kolosijärjestelmä romahti, meillä myös maataloustuotanto romahti ja vertaisarvona Latvialle suorille pinta tuille. valitettavasti käytetään näitä synkkiä aikoja heti Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen Olemme tietysti iloisia siitä, että olemme nyt Euroopassa ja me olemme yhtenäismarkkinoilla. Ja nämä lähtöarvot olisivat varmasti olleet erilaiset, jos meillä olisi tätä Neuvostoliiton historiaa. Se meillä nyt valitettavasti kuitenkin oli ja meidän täytyy nyt selvitä tästä. Ja siksi Latviassa ollaan myös eri mieltä, on eri näkemyksiä maaseudun kehittämisestä. Nuoret muuttavat yhä enemmän maalta kaupunkiin. Mitä kannustimia voimme näille ihmisille, näille nuorille tarjota, jotta he jäisivät maaseudulle ja ryhtyisivät siellä taloudelliseen toimintaan? Tässä näkyy tuloerot maaseudun ja kaupungin alueen välillä. Se on hyvin suuri. Äh, Latviassa yli 40 prosenttia. Se on äh, todella suuri äh, ero ja tässä ei ole kyse pelkästään maaseutumme kehityksen ongelmasta. Meidän täytyy vähentää tätä eroa. Se on tärkeää. Me teemme työtä sen parissa haluaisimme, että vuonna 2030 tämä ero olisi huomattavasti pienempi. Tässä näette myös, että ähm, työllisyysaste maaseudulla äh, pienenee jatkuvasti. Edeltävä puhuja Latviasta myös mainitsi tämän viiden vuoden aikana äh, maaseudun äh, työntekijöiden määrä on vähentynyt yli 60 000 meidän pienelle maallemme. Tämä on valtaisa määrä. Yksi työntekijä maaseudulla luo vähintään yhden lisätyöpaikan äh, palvelualalla tai jalostuksessa. Ja tätä me emme saa unohtaa. myös meidän tuotantolukumme eivät kasva niin nopeasti, että se kompensoisi jotenkin tätä maltapakoa pakoa ja työpaikkojen vähenemistä. Tietenkin mekin yritämme saada aikaan korkeampaa tuottavuutta, nimittäin niin, että ainoastaan 3 prosenttia työntekijöistä työllistyisi maataloudessa. Yli 20 prosenttia maanviljelijöistämme ovat itse asiassa jo eläkeiässä, ovat ihmisiä, joilla itse asiassa ole vaihtoehtoja Heillä ei ole vaihtoehtoisia työllistymismahdollisuuksia ei maalla eikä kaupungissa. Ja tämä on myös syy sille, että meillä on hyvin paljon erittäin pieniä tiloja Latviassa. Koko taloudellinen toiminta Latviassa keskittyy suurimpiin kaupunkeihin. Mm ja viljelypinta-ala on liian pieni. Vain 1,4 miljoonaa 2,2 miljoonasta hehtaarista maan viljelykseen sopivasta maasta Siis melkeinpä vain 50 prosenttia maasta hyödynnetään todella maataloudessa ja siksi on hyvin vaikea selittää maanviljelijöille, miksi heidän pitäisi kesannoida vielä enemmän maata. Sitten vielä eräs toinen sosioekonominen ongelma, nimittäin työttömyys. Tietenkin koko Eurooppa kärsii tästä maaseudulla. Tietyillä alueilla Latviossa tämä työttömyysluku on jopa 80 prosenttia. Ja osittain tämä on myös vääjäämätön äh, tendenssi, koska moderni maatalous vaatii vähemmän työvoimaa. Tässä näette kartan, jossa näkyvät äh, työttömyysluvut maassamme. Tilanne on hyvin huolestuttava, maaseutu autioituu. Ja meidän täytyy löytää tehokkaita ähm, aluekehityksen välineitä, jotta voisimme ratkaista tämän ongelman. Tätä ei pystytä pelkästään maaseudun äh, välineillä ratkaisemaan. Sitten mm, maasta maastamuuttotendenssi. Me menetimme 200 000 työntekijää, erityisesti maaseudulta. He lähtivät siis kokonaan maasta, eivät muuttaneet ainoastaan maaseudulta kaupunkiin. Tämä on kokonaisvaltainen ongelma maallemme. Meillä on vähemmän veronmaksajia ja meidän kansantaloutemme kärsii tästä. Tämä on suuri huolenaihe Latvialle. Erityisesti nuoret lähtevät maaseudulta ja nämä yritykset motivoida nuoria jäämään maaseudulle. Jos heille ei ole mitään työpaikkaa tarjolla maaseudulla, niin mitä heidän sitten pitäisi tehdä? He muuttavat kaupunkiin tai jopa ulkomaille. Tästä tilastosta näette, että maaseutumme on hyvin harvaan asuttua ja taloudellinen toiminta keskittyy suurimpiin kaupunkeihin. Meillä on alueita Latviassa, jossa asuu alle kolme ihmistä per neliökilometri. Se on tietenkin Euroopassa hyvin pieni luku. Ja maaseudun kehitys Tämä tapahtuu pääasiassa suurten kaupunkien ulkopuolella. Meillä on maaseudun asukkaita, jotka matkustavat joka päivä kaupunkiin työskennelläkseen siellä ja asuvat oikeastaan maalla. Heitä on hyvin paljon. Tässä näette myös, että yhtenäisen, pin, yhtenäisen pinta-alatuen äh, summat eivät ole itse asiassa mitenkään suhteessa valitettavasti, sillä erityisesti tehomaatalous hyötyy näistä pinta-alatuista – eikä niinkään suuri väestö. Maan arvo Latviassa on lähes kymmenkertaistunut vuodesta 2004. Tämä johtuu osittain keinottelusta. On keinoteltu siltä perustuen siihen olettamaan, että äh, maaperän arvo tulee kallistumaan tulevaisuudessakin ja äh, kyse on usein ihmisistä, jotka eivät ole edes maanviljelijöitä, jotka ostavat tätä maata. Siis määrärahat, jotka pitäisi oikeastaan maksaa äh, tilatukina tai tällaisena pinta-alatukina maanviljelijöille, ne menevätkin sitten näiden ihmisten taskuihin, jotka ovat ostaneet maatalousmaata ainoastaan mielessä. Maaseudun asukkaille sosiaalinen ympäristö kokonaisuudessaan on myös tärkeää. Mm, maaseudun täytyy olla paikka, jossa ihminen voi asua, jossa myös viikonloppuna on vapaa-ajan tarjontaa. Tämä on tärkeää erityisesti nuorille kommunikaation täytyy olla mahdollista. Jos neljä kilometrillä on vain kolme asukasta, niin siitä ei voi paljon puhua. Meidän täytyy sopeutua näihin muutoksiin. Osittain ne ovat vääjäämättömiä, mutta me emme saa jättää niitä huomiotta. Nämä ovat siis tendenssejä Latviassa. Kiitoksia mahdollisuudesta esitellä nämä näkymät teille tänään. Kiitoksia mielenkiinnosta. Bardzo proszę o pytania. Kiitoksia kovasti. Nyt avaan keskustelun kysymyksille, kommenteille. Ehkäpä kysyn ensimmäisen kysymyksen itse. Professori Zizevski, te sanoitte, että ne keskustelut, joita me tässä valiokunnassa käymme, johtavat usein siihen, että keksitään uusia ratkaisuja. Menitte jopa niin pitkälle, että sanoitte, että me luomme aivan uutta talouspolitiikkaa. Olette kyllä ihan oikeassa maatalous, agriekonomia on erilaista taloutta kuin muut talouden osa-alueet. Tämä johtuu siitä, että maa on kiinteää omaisuutta ja se on tuotannon avaintekijä, eli maataloustuotanto poikkeaa muusta tuotannosta. Te sanoitte myös, että tarvittaisiin yleisiä universaaleja ratkaisuja, jotka kuitenkin ottaisivat huomioon käytännön eroavaisuudet. No, kysymys kuuluu, miten tällaisia universaaleja ratkaisuja voitaisiin muotoilla niin, että ne myös universaalisti ja yleisesti hyväksyttäisiin, niin että ne kuitenkin voisivat ottaa huomioon maatalouden eroavaisuudet eri alueilla. Minulla on kysymys myös toiselle puhujalle. Te puhuitte maan myymisestä ja maan siirroista, maan omistajuuden siirtämisestä. Tämä on varmasti ö, ongelma monissa jäsenvaltioissa. Ketkä ostavat maatalousmaata? meidän maatalouspolitiikkamme ei kyllä onnistuisi, jos meillä olisi tällainen per capita ratkaisu, koska pienet viljelijät eivät koskaan voisi ostaa maata. Me tarvitsemme kuitenkin viljelijöitä, jotka käyttävät maata. On selvää, että maanviljelijätkin ovat vain ihmisiä ja hekin haluavat saada tuloja, tuottoa. Joten on aika hankalaa tarjota mitään ratkaisuja. Sitten toinen ongelma ovat nämä harvaan asutetut alueet. Huomaan, että Jaar tässä jo äh, näyttäisi haluavan esittää puheenvuoron. Hieno homma. Te olette aivan korvaamaton tässä valiokunnassa. Niin, puheenjohtaja, kiitoksia oikein paljon. Äh, ähm, sanon tässä äh, äh, puheenvuoron, että ajatukseni on talouspolitiikka maaseudulla. Maatalous pystyy tekemään paljon asioita, mutta ei kaikkea. Maatalous voi olla kattavaa, se voi olla pohjana talouskehitykselle ja estää maalta pakoa. Tästä olemme varmasti samaa mieltä. Ensimmäinen kysymys on, jos maasta tulee sitten tällainen keinottelukohde, niin sitten äm, tämä ä, äh, työtä tuottava mm, vaikutus äh, häviää. Me täältä Brysselistä halusimme sanoa, että ensimmäisen pilarin äh, maksut eivät menisi maan omistajalle, vaan maan Ähm, viljelijälle. Äh, onko tämä teidän mielestänne riittävä tai toimiko tämä riittävästi, vai pitäisikö ryhtyä vielä lisätoimenpiteisiin? Toinen kysymys äh, liittyy talouspolitiikkaan. Brysselin strategia ja myöskin valiokunnan strategia on se, että meillähän on tämä toinen pilari, maaseutu, ja sitten meillä on kohesiorahastot. Nehän on luotu niin, että jäsenvaltioilla ja alueilla on yhteispäätösoikeus, koska me täällä Brysselissä sanomme, että me emme täältä pystyisi koskaan päättämään, mitä konkreettisesti tarvitaan, jotta voidaan varmistaa talous- ja työllisyyspolitiikka maaseudulla. Tässäkin kysymykseni, ovatko nämä Brysselin mekanismit riittäviä vai onko teillä vielä lisäsuosituksia meille? No usein se vaikutelma, että ei ole kyse pelkästään rahasta, vaan on kyse erityisesti strategioista ja oikeista hankkeista. Kiitoksia. Czy dobrze zauważyłem, czy pan poseł Gladfelder też się zgłaszał, czy nie? Nie, dziękuję. Gladfeld, haluatteko tekin esittää kysymyksen? Aha, ette. No, jos siis muita kysymyksiä ei ole, niin pyytäisin asiantuntijoitamme kommentoimaan, vastaamaan. Olkaa hyvät. Niin, kuka haluaisi aloittaa? Który nie wie dokąd płynie. Niin, minä nyt yritän vastata näihin kysymyksiin. Jos merimies ei tiedä, mihin on menossa, niin silloinhan kaikki tuulet tuulevat häntä vastaan, joten tämä suunnan löytäminen on aivan olennaista. Eli tässä, kuten on jo sanottu, niin maata, yhteistä maatalouspolitiikkaa on käytetty jo vuosia ja aika usein on tarvittu myös tällaisia ad hoc ratkaisuja ja ad hoc ongelmia. Ja ongelmia syntyy siitä, miten näitä ratkaistaan. Luommeko me tässä uutta maataloustaloutta. Ja kun tässä nyt puhuin sitten taloudesta maatalouden kysymyksissä, niin tarkoitin sitä, että ne keinot ja välineet, joita otamme käyttöön, niiden pitäisi johtaa meitä identifioimaan sellaisia asioita, joita ei näe välttämättä. Ja erityisesti jos ajattelemme tuloista, jotka tulevat maasta ja tuloista, jotka riippuvat maan luokittelusta, onko maa harvinaista vai ei ja mihin tämä maa sitten on sijoittunut. Me voimme puhua, puhua myös tietysti ympäristökysymyksistä, mutta tässä nyt on tilanne hivenen muuttunut ja tilanne onkin niin, että yksi kolmasosa jätteistä, joita tuotamme, ei Eh, sitä ei enää luonto pysty käsittelemään, koska se menee ihan luonnon käsittelykyvyn ulkopuolelle ja tämä on uusi rooli, joka on otettava huomioon ja uskon, että unioni on tehnyt hyvän päätöksen tässä toisessa pilarissa ottaessaan alueelliset aspektit huomioon ja puhunut myös näistä ympäristöehdoista. Ja uskon, että me tässä nyt olemme johtoasemassa maailman, maailmassa. Yhdysvaltalaiset ovat meidän takanamme ja Aasia vieläkin kauempana meitä. Joten tämä on hyvä suunta jonka olemme valinneet, eikä tämä johdu siitä, että me olisimme nyt niin edistyksellisiä sinänsä, vaan meillä on erityistarpeet, jotka oli ratkaistava. Ja e, e, tietyllä hetkellä meidän oli otettava käyttöön uutta maatalousalan taloutta, ja meidän täytyy näin ottaa nämä elementit mukaan taloudellisiin laskelmiimme ja sellaisia elementtejä, joita ei aikaisemmin laskettu, esimerkiksi maan arvo. Ja tämä maan arvo tietysti tuo tuloja, mutta ei maanviljelijöille, vaan muille henkilöille tässä ketjussa, niille, jotka ovat jalostuksesta vastuussa esimerkiksi ja myynnistä vastuussa ja niin poispäin. Ymmärrän kyllä, että Tämä on vaikeaa ja voi olla myös maanviljelijöille hankalaa, koska jos me ajattelemme tuota maan kokonaisarvoa, niin meidän täytyisi myös tietysti ajatella veden arvoa, koska maanviljelijän kaivossa oleva vesi ei tietysti sinänsä yksistään kuulu vain tuolle maanviljelijälle, vaan se on julkinen hyödyke ja tietysti sekin, senkin arvo jotenkin pitää laskea. Ja jos esimerkiksi maanviljelijä toimii viherryttämisperiaatteiden vastaisesti, miten se sitten korvataan. Ja puheenjohtaja, te kysyitte tällaisesta kokonaisvaltaisesta universaalista ratkaisusta. No totta kai me hyväksymme mark- markkinapohjaisen mallin, ja meillä on tällainen yleisluontoinen universaali pääperiaate kysynnästä ja tarjonnasta. Sitä tietysti aina käytetään, mutta meidän täytyy myös laskea kustannukset ja tulot näissä kysymyksissä ja erityisesti sitä, se, miten näitä periaatteita pystyy käytännössä toteuttamaan. Tämä on käytännön ongelma, joka pitää ratkaista eri tavalla eri alueilla tietysti politiikkaa, politiikassa tehdään päätöksiä maatalousalan talouskysymyksistä, jolloin täytyy valita oikea suunta en usko, että me nyt voimme lähteä erkanemaan siitä suunnasta, joka on valittu, mutta meidän täytyy toki ottaa kaikki nämä uudet mainitut elementit myös mukaan. Kiitos. Kiitoksia kovasti, professori. Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Kysymykset olivat oikein hyviä, oikein hyvin kohdennettuja. Tämä ongelma siitä, että muut kuin maanviljelijät ostavat maatalousmaata. Se on varmaan ennemminkin ongelma Itä-Euroopan jäsenvaltioissa. Nämä ovat investointirahastoja, suurinvestoijia, jotka ostavat eh, tätä maata, eivätkä niinkään maanviljelijät. Ja tämä on ongelma, joka on olemassa Baltian maissa muutenkin. Ja siksi nämä tukitoimenpiteet eivät hyödytä maanviljelijöitä se, mitä meidän pitäisi harkita. Mehän oikeastaan olemme sitoneet ihmiset maahansa. Nämä ihmiset ovat riippuvaisia näistä pinta-alatuista. Monille tämä on päätulon lähde. Ähm, mutta maatilat jotka voisivat toimia tehokkaammin, eivät saa lisää maata, koska muut eivät halua myydä maata. Tämäkin on ongelma. No, entäpä sitten tämä tasoitus pinta tuissa? Onko tämä riittävää? No, itse asiassa me emme tunne tulevamme riittävän oikeudenmukaisesti kohdelluksi vieläkään, koska meidän täytyy investoida hyvin paljon maaseudun kehittämiseen. Ja suuret infrastruktuuriinvestoinnit, niitä tehdään enemminkin kaupungeissa kuin maaseudulla. Myös maaseudulla elämä kallistuu, siellä väestön tiheys on alhaisempi, mutta saattaa syntyä sellainen tilanne, että jotain teitä ei esimerkiksi korjata laisinkaan harvemmin asutuilla alueilla. Tämä ainoastaan nopeuttaa maaltapakoa. Yksi mahdollisuus, jota emme tähän mennessä ole riittävästi käyttäneet, meidän kokemuksemme Neuvostoliiton suunnitelmataloudesta aiheuttaa sen, että meillä on potentiaalia, joka on 70-80 prosenttia suurempi kuin mikä tilanne tällä hetkellä on, maataloudemme kokonaispotentiaali siis. Mutta miten pystymme hyödyntämään tämän täyden potentiaalin mitä ilmeisimmin on ihmisiä, jotka eivät ole kiinnostuneita siitä, että hyödynnämme tämän potentiaalin, vaikka heidän pitäisikin siitä olla kiinnostunut, koska maailmanlaajuisesti tarvitaan lisää maataloustuotantoa. Kiitokset. Niin, luulenpa, että tämä päätti tämän päivän kokouksemme, ellei kukaan halua esittää kysymyksiä. Täällä kaikki eivät ole nyt sanoneet mitään. Ehkä seuraavassa sitten puhutte lopuu enemmänkin. Jos kukaan muu ei nyt siis halua esittää pitään puheenvuoroja, niin pyrin vähän tekemään johtopäätöksiä tämän päivän kuulemisestamme. Eli tänään meidän tavoitteenamme oli puhua maatalouspolitiikan kokemuksista uusissa jäsenvaltioissa ja tässä vuodesta 2004 ja ehkä sitten jopa ennen tuota liittymistä. Ja me olemme nyt saaneet myös kuulla, mitä tämä liittyminen merkitsi näille valtioille ja meidän täytyy ymmärtää, että kyse oli siitä, että ne siirtyivät täysin erityyppiseen talouselämään, ihmisoikeuskysymykseen, maatalouskysymyksiin ja kokonaisdemokratian kysymyksiin, aivan uusiin olosuhteisiin. Ja nämä muutokset maaseudulla useissa jäsenvaltioissa ovat olleet aika huomattavat. Ja jos vastu, vastaisin nyt McKinesin esittämään kysymykseen, niin varmasti elintaso ja tuolla maaseudulla on noussut, kun tiettyihin prosesseihin on päästy käsiksi maaseutualueilla ja kun ne on saatu alku, alkamaan liittymisen jälkeen, eikä paluutietä pitäisi ollakaan. Ja mutta tietysti varmasti epäsuhtaisuutta on olemassa vielä paljonkin, varsinkin jos katsomme teollistuneempaa maataloutta ja sitten sen rinnalla taas luontoystävällisempää ja ympäristöystävällisempää maataloutta. Meillä oli suuria tiloja ja tuotannon määrä oli valtaisa ja sitten tilanne muuttui ja nyt nämä koot muuttuvat kovastikin ja on hankala löytää sellaista ratkaisua, mikä kelpaisi kaikille. Myös on mietitty kilpailukykyä ja voiko se olla ainoa kriteeri tai ainakin tai pääkriteeri maatalouspolitiikassa ylipäätään me emme ehkä ole puhuneet nyt paljonkaan maatalou- elintarvikkeiden turvallisuudesta ja ruokaturvallisuudesta, mutta uskon, että liittymisen jälkeen elintarviketurvallisuus on myös parantunut. Meillä on paremmat markkinat, saa paremmin tuotteita, laadukkaita tuotteita käyttöön, käyttöönsä ja myös me olemme puhuneet myös maanviljelijöiden nykytilanteesta ja opeista tulevalle maatalouspolitiikalle. Tiedän, että asiasta on käyty keskustelua myös kolmikantaneuvotteluissa ja varmasti tämän päivän keskustelujemme yhteenveto rikastuttaa keskustelua noissa kolmikantaneuvotteluissa. Me olemme myös esittäneet sen kysymyksen, missä määrin pienet maanviljelijät ovat ongelma tai entä sitten ratkaisu. Toisaalta molemmat vastaukset käyvät. Riippuu siitä ratkaisusta ja mitä tarjoamme niille ja kuka laskun maksaa. Ja usein ajattelemme, että pienet tilat voivat toimia ihan samalla tavalla kuin suuret tilat, vaikka mittakaava onkin toinen. Ei se pidä paikkaansa. Pienet tilat eivät koskaan voi tarjota tuota vastaavaa tuottoa kuin suuret vain kopioimalla tuota tuotantotapoja, noita tuotantotapoja, niin tarvitaan erilainen malli. Ja sitten vielä lopuksi tuotantopaikka ja sitten taas se paikka, josta kuluttajat lopulta saavat nämä tuotteet. Miten tässä voidaan päästä lähemmäs, miten pöytämme, pöytämme tulevat ruuat voisivat ikään kuin tulla lähempää maaseudulta ja minkä, mm, mitä muita politiikkoja tähän liittyy maaseudun kehittämisestä ja maatalouspolitiikasta, joka voisivat, jotka voisivat parantaa maaseudun tilannetta. Tässä on tietysti esitetty tärkeitä kysymyksiä ja puhuttu muun muassa mm, riittämättömistä perusrakenteista. Perusinfrastruktuuria tietysti tarvitaan myös maaseutualueilla. Näin sanoin haluaisin päättää tämän. Maanantait aina ovat hivenen hankalia. Jotkut ihmiset eivät pääse tänne ajoissa ja jotkut puolestaan ovat olleet perjantain poissa ja ovat edelleenkin lomailemassa. No joka tapauksessa me olemme asiantuntijoidemme kanssa tässä saaneet keskustelua käydä, hyvin kiinnostavaa keskustelua ja kaikki tämä kerätään kokouksen pöytäkirjan johtopäätöksiin. Meillä on sitten seuraava kokous 29. toukokuuta ja 30. päivä toukokuuta. Tuo 29. toukokuuta alkaa kello kolme. Jos kysyttävää ei ole, niin haluaisin päättää tämän kokouksen. Hauskaa illan jatkoa ja vielä kerran kiitokset e- asiantuntijoillemme. Kiitokset e- Tämä oli kiinnostavaa ja toivon, että tällaista keskustelua voimme jatkaa myös Krakovan konferenssissa, joka järjestetään heinäkuussa se on kolmas konferenssi, jossa käsittelemme näitä asioita. Ja toivon, että asiantuntijat saapuvat tuohon Puolassa järjestettävään konferenssiin. Kiitokset.